Dear colleagues, well... Hyvät kollegat, tervetuloa tämän päivän kokoukseen. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Vera Jourovan. Tähän kokoukseen annan hänelle aivan pian puheenvuoron, mutta sitä ennen kohta yksi, esityslistan hyväksyminen. Haluaisin kertoa teille seuraavista muutoksista, joita on ehdotettu kohta yhdeksän käsiteltäisiin kohdan 12 jälkeen. Kohta 11 on lykätty. Kohta 18 otetaan kohdan 21 jälkeen. 28 kohdan 10 jälkeen. Ja kohta 27 on lykätty. Kohta 14 on rauennut. Onko mitään vastalauseita koskien näitä muutoksia? En näe mitään vastalauseita, joten esityksestä on hyväksytty näin. Sitten kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Aivan ensiksi haluaisin muistuttaa teitä seuraavista tärkeistä tapahtumista, joihin teidät on sydämellisesti kutsuttu. Ensinnäkin meillä on Euroopan yritysoikeuden tulevaisuutta koskeva kuulemistilaisuus huomenna puoli 11 yksi. Sitten meillä on kuuleminen, jossa on mukana EU-Ukraina parlamentaarinen kumppanuus, assosiaatiokomitea ja siihen kuuluva valtuuskunta. Aiheena on Ukrainan oikeusjärjestelmän uudistukset ja tämä järjestetään huomenna 15.30-18.30. Komission ja sen Jourova on mukana myös tuossa tapaamisessa, siellä on muitakin tärkeitä kutsuvieraita. Ja lopuksi vielä mm, työpaja koskien Euro- Euroopan unionin siviilimenettelyyn yhteisiä vähemmäissääntöjä ja sen tulevaisuutta. Ja tämä on 15. kesäkuuta 9-12.30. Tässä ilmoituks- ilmoitusasiat, sitten pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista näistä seura- kokouksista, jotka on tässä mainittu. Onko jotakin vastalauseita koskien 20. 21. huhtikuuta koskevan kokouksen pöytäkirjoja? En näe mitään vastalauseita, joten ne on hyväksytty. Näin ollen pääsemme numero neljä. Keskustelu komission jäsen Vöörä Jourovan kanssa. Tervetuloa tänne, hyvä komission jäsen, olkaa hyvä. Suuret kiitokset puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat jäsenet. Totta on, että tänään ja huomenna tulemme myös keskustelemaan Ukrainasta ja niin kuin sanon aina, niin pidän äärimmäisen tärkeänä tilaisuutta keskustella kanssanne komission tulevista suunnitelmista lähiaikoina ja myös kuullakseni teidän kantojanne meidän prioriteetteihimme liittyen. Ehkäpä voisin ensin puhua menestystarinoista, nimittäin asiakirjojen julkisuutta käsittelevä asetus, josta haluaisin erityisesti kiittää edustaja Delvoota siellä No, erinomainen esimerkki siitä, miten voimme saada aikaan konkreettista hyötyä liike-elämään. Näin äh, säästyy rahaa ja ihmisten vapaan liikkuvuus Euroopan unionissa helpottuu, onpa kyse sitten työstä, koulutuksesta tai perhesyistä. Toinen erinomainen esimerkki on vahvistettu yhteistyö äh, avioliittojen ja rekisteröityjen parisuhteiden äh, omistajuussuhteisiin liittyen. Valitettavasti 22. kesäkuuta, kun keskus neuvottelette täysistunnossa asiasta. En pääse paikalle ja haluaisinkin jo tässä vaiheessa esittää kiitokseni edustaja Kavadalle, joka antoi eh, tai käsitteli asian nopeasti eh, niin, että eh, asia saadaan päätökseen vielä Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana. Näin kansainväliset parisuhteet tai kansainväliset pariskunnat ovat naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ehm, saavat helpommat helpomman tavan käsitellä omistajuussuhteita ja lisää oikeudellista varmuutta. Näin katetaan 18 jäsenvaltiota ja todennäköisesti myös 19 on tulossa kyytiin ihan juuri. Sitten muutama käynnissä oleva asia, mitä tulee digitaalisiin sopimuksiin. Olemme tehneet ehdotuksen viime vuonna. Kyse siis myös digitaalisesta sisällöstä sekä sopimuskäytännöistä, mitä tulee nettikauppaan. Molemmat ehdotukset on suunniteltu toimimaan yhdessä, koska ne ovat, ne ovat aivan avainasioita digitaalisten sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta. Meillä on kaksinkertainen tavoite. Haluamme tarjota laillista oikeusvarmuutta kaupan molemmille osapuolille. Ja tämän lisäksi haluamme vahvistaa rajat ylittävää sähköistä kauppaa, joka ei vielä ole toivomallamme tasolla. Ja tämä on johdonmukainen paketti ja toivoisin, että myös te käsittelette nämä asiat yhdessä. Neuvostossa Alankomaiden puheenjohtajakaudella on tehty hyvää työtä digitaalisen sisällön suhteen sitten hyvin rakentavassa ilmapiirissä. Koko, kokonaisharmonisointi on saanut vahvaa tukea ja sama koskee innovatiivisia ideoita, kuten esimerkiksi sellainen sisältö, jota annetaan käyttöön rahaa vastaan taikka henkilötietoja tietoja vastaan. Ja Slovakia puheenjohtajakaudellaan tulee jatkamaan tätä työtä. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että niin nettikauppaa kuin offline-kauppaakin tulee tarkastella ja sopimusoikeutta näillä aloilla harmonisoida. Ja komissio on jo antanut tiedonannon, jossa toteaa, että tavoitteemme on pyrkiä johdonmukaisuuteen sääntöjen suhteen kaikkien eri kaupankäynnin myötöjen muotojen kohdalla. Ja meillähän on tässä jo väliarvio tulossa jo heinäkuussa ja mitä pikimmin tulen sen teille sitten myös jakamaan niin, että voimme pohtia jatkopäätöksiä, jatkotoimia, mitä tulee konkreettisiin hyödykkeisiin. Ja tulen tukemaan Euroopan parlamentin aloitetta, jos sellaisena aiotte tehdä. Sitten äh, muutama sana äh, naisten äh, asemasta johto, yritysten johdossa johtokunnissa. Tämä on prioriteetti kysymys komissiolle. Sehän on mukana työohjelmassamme 2016 ja komissio ilmaisi aikeensa tehdä lainsäädäntöä jo vuonna 2010 ja tämän jälkeen naisten osuus johtokunnissa on itse asiassa lähes kaksinkertaistunut 11-21 prosenttiin, mutta tämäkään ei vielä riitä ja minä olen tiivisti yhteydessä jäsenvaltioihin, erityisesti niihin, jotka ovat jo ehtineet hyväksyä kansallista lainsäädäntöä, mutta ovat vielä vastahakoisia asiaa ryhtymään Euroopan tason toimiin jotta niiden sisäiset säännöt olisivat meidän ehdotuksemme kanssa samassa linjassa. Ja minä teen kyllä kaiken, jotta asia saadaan etenemään. Sitten mitä tulee yrityslainsäädäntöön, olen iloinen voidessani todeta, että osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin neuvottelut ovat käynnistyneet. Tämä ehdotushan on huomattavasti tärkeämpi kuin miltä se ehkä ensisilmäyksellä vaikuttaa. Se on todellinen panos äh, pyrkiä korjaamaan pääomamarkkinoiden lyhytnäköisyyttä että osakkeenomistajia ja johtajia täytyy saada ymmärtämään päätöstensä pitkän aikavälin vaikutukset. Ja tämän lisäksi tulemme jatkamaan teknisen tason keskusteluja avoinna olevista kysymyksistä. Kuitenkin kyse ei ole yksinomaan komission ehdotuksista maakohtaisista maakohtaisen raportoinnin suhteen. Ja minä uskon, että te olette samaa mieltä siitä, että kansalaiset ansaitsevat tällaisen terveen, toimivan pitkän aikavälin investointiympäristön, mistä tulevatkin mieleen Panama-paperit, eli nämä läpinäkyvyyteen ja verotusulottuvuuteen liittyvät kysymykset. Ja komissio pitää erittäin tervetulleena parlamentin päätöstä tutkintavaliokunnan perustamisesta. Sitten sananen yhden miehen rajavastuuyhtiöstä. Puhun SUP-yhtiöstä. Kaikkiaan tiedätte, mistä SUPissa on kyse. Minä en tule sallimaan sitä, että tietoja piilotellaan ja Euroopan unionin avoimuuslainsäädäntö tulee tässä peliin. Näin ollen nämä yritysten sisäiset järjestelyt, johtoryhmät ja pääomat tulevat julkiseksi, julkiseen tietoon yritysrekisterien kautta. Ja supehdotus erityisesti viittaa tosiasiallinen kysymykseen tässä rekisteröintiprosessissa, samoin Euroopan unionin rahanpesulainsäädäntö on voimassa myös suppien kohdalla, koskien myös tätä tosiasiallista edunsaajaa, joka neljännessä rahanpesudirektiivissä saatiin voimaan. Kiitos parlamentin. Minä olen valmis tukemaan esittelijä De Grandesia myös, kun tätä asiaa käsitellään jatkossa. Minun yksikköni ovat esittelijän käytössä, eh, jos hän haluaa käydä keskusteluja ja kuulla eh, siitä, miten tämä ehdotus on syntynyt ja miten ryhdytään tarpeellisiin suojatoimiin esimerkiksi nettirekisteröinnin suhteen tai yritysten työntekijöiden oikeuksien suhteen. Sitten tulevista ehdotuksistamme. Ennen kesätaukoa vielä komissio tulee tekemään ehdotuksen neljännen rahanpesudirektiivin uudelleentarkastelusta. Tämä uudelleentarkastelu tulee keskittymään muun muassa terrorismin rahoitukseen, viimeaikaiset tapahtumat huomioon käyttäen ja juuri nämä Panama-paperipaljastukset taustalla. Erityisesti tarkastelemme lisämahdollisuuksia etsiä yritysten tai jäljittää erity, yritysten omistajuussuhteita sekä jäljittää niiden äh, rahoitusvirtoja. Ja ensi viikolla tulen tekemään ehdotuksen Bryssel 2 asetukseen. Tarkoitus on vielä selventää ja vahvistaa vanhempien vastuuta vastuuta ja siihen liittyviä sääntöjä aivan perustellusti olette viitanneet siihen, että parannuksia tarvitaan tehokkuuden suhteen ja erityisesti lasten suojelun vahvistamiseksi. Ja toivon, että saamme käsiteltyä asian mahdollisimman pikaisesti ja luotan siihen, että Euroopan parlamentti ottaa sen Äh, nopeutettuun menettelyyn, että Slovakian puheenjohtajakaudella tämä Bryssel 2 uudelleen tarkastelu prioriteettina saadaan käsiteltyä. Samoin olemme valmistelemassa lainsäädäntöehdotusta liittyen maksukyvyttömyyteen. Euroopan unioni tarvitsee parempia sääntöjä ja puitteita maksukyvyttömyystilanteissa. Tämähän ilmaistaan myös Euroopan ohjausjaksoprosessissa ja sen suosituksissa Äh, kun ajatellaan äh, tämänhetkistä tilannetta valtavaa velkataakkaa, mm, mm, maksukyvyttömyyttä lainojen suhteen sekä tilannetta rajat ylittävien investointien puutteessa, niin nyt tarvitaan sellainen yrityskulttuuri, jossa saadaan toinen mahdollisuus ja jossa pääomavirrat ovat yritysten käytettävissä niin, että yritykset voivat ehkä joutua maksukyvyttömyyteen, mutta että tämä ei ole täysin kaiken loppu, vaan että uusi mahdollisuus on saatavilla ja tarvitaan myös uusia velkojen uudelleenjärjestelysääntöjä ja niin edelleen. Ja tämä aloite, ja no sen taustalla on juuri talouskasvun aikaansaaminen Mm, yritysten tukeminen, erityisesti PK-yritysten, jotta ne voisivat laajentaa toimintaansa ja kasvaa myös rajat ylittäin yli jäsenvaltion rajojen. Ja tulemme arvioimaan, miten ja millä tavalla voidaan muuten myös ottaa huomioon kuluttajien maksukyvyttömyys. Sitten meillä on aloite tulossa liittyen yrityslainsäädäntöön, niin kuin yhtenäismarkkinastrategiassakin on todettu. Pyrimme samaan aikaan sellaista yrityslainsäädäntöä, joka on digitaalisen aikakautemme haasteiden tasolla ja pyrimme helpottamaan rajat ylittävää toimintaa, esimerkiksi yritysliittymiä ja yhteen sulauttamisia. Ja samoin tarkastelemme, miten voimme yksinkertaistaa menettelyä käsittelyjä, leikata kustannuksia ja miten yrityksemme saavat äh, paremmat toimintamahdollisuudet. Sitten vielä muutama sana äh, äh, oikeusasiain ulkoisesta ulottuvuudesta. Tosiaan myöhemmin tulemme keskustelemaan Ukrainasta, erityisesti ottaen huomioon viimeaikaiset myönteiset kehityskulut ja toinen kesäkuutahan Äh, lainkäyttöjärjestelmään liittyvät perustuslailliset äh, uudistukset äh, vihdoinkin hyväksyttiin. Ja tämä oli kyllä merkittävä askel kohti oikeusjärjestelmän tuomista lähemmäs eurooppalaisia standardeja niin, että se on riippumaton poliittisesta vaikutuksista. Ja nyt täytyy saada sitten tuloksia ihan siellä kentällä niin, että Ukraina voi saada EUn makrotaloudellista apua ja että se toteuttaa sosiaatiosopimuksen vaatimat uudistukset. Erityisen tärkeää on se, että Ukrainan kansalaisilla on oikeus toimivaan oikeusjärjestelmään, joten näitä tärkeitä uudistuksia vielä odotamme. Toinen tärkeä ulottuvuus ulkoisissa suhteissamme on EU-Kiina oikeusasiain vuoropuhelu, joka itse asiassa, jonka käynnistän Pekingissä ensi viikolla. Päätöshän tämän vuoropuhelun käynnistämisestä tehtiin 2015 viimeisimmässä EU-Kiina-huippukokouksessa. Ja päätavoite on auttaa molempia osapuolia ymmärtämään toisensa oikeusjärjestelmää ja jotta eurooppalaiset yritykset voisivat hyötyä, niiden, niiden täytyy tuntea Kiinankin oikeusjärjestelmä. Tänä vuonna erityisesti keskitytään sähköiseen kauppaan ja kuluttajan suojaan. Lopuksi, hyvät naiset ja herrat, eh, ehdottakaa ihmeessä muitakin aiheita, joista haluaisi kesku, haluaisitte keskustella tulevissa kokouksissa. Ja minä teen mielelläni tiivistä yhteistyötä valiokuntanne kanssa. Kiitos paljon. Uh, thank you, Mrs. Commissioner. Uh... Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Luvallanne ottaisin nyt kysymyksiä jäseniltä. Kuusi puheenvuoropyyntöjä olen saanut ja otetaanpa ne kaikki yhdellä kertaa ja sitten voitte mahdollisesti vastata. Kerron vain jo tässä vaiheessa, että tämä meillä rajallisesti aikaa. Alun perin tarkoitus oli keskustella tästä asiasta vain kello 15.40 asti. En usko, että tässä ajassa selviämme, mutta todella pyydän nyt vain lyhyitä kysymyksiä Edustaja Reda ensimmäisen. Thank you, Chair, and thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komiksen jäsenelle myöskin tästä yleiskatsauksesta. Haluaisin jatkaa tästä ehdotuksesta, että otetaan esille tiettyjä asioita, joita voimme katsoa tulevaisuudessa. Kuten ehkä tiedätte, että komission puheenjohtaja Juncker on jo useampi kuukausi sitten taksuusvaliokunnassa todennut ja toisti se myöskin Lemon haastattelussa, että hän sen EUn suojelulainsäädännön. Ja todellakin parlamentti on pyytänyt jo omassa mietinnössään tätä, että pitäisin kesäkuuhun mennessä. Tämä nyt on kesäkuu menossa jo, ja nyt haluaisin kuulla, mitkä ovat sitten komission suunnitelmat tässä asiassa. Ja vihreät äh, ovat tästä tehneet jo ehdotuksen, ehdotusluonnoksen toukokuussa ja uskon, että täällä on myöskin monia muitakin ryhmiä parlamentissa, jotka haluaisivat aloittaa työskentelyn tämän aiheen tiimoilta. Joten onko teillä ehkä aikataulua sen suhteen, missä vaiheessa aiotte e- tehdä esotuksen ja kuinka aiotte tarttua tähän ilmiantajien suojeluasiaan? Tämä olisi hyvä reaktio myöskin Panama-paperiasiaan. Ja tässä voidaan katsoa veroasioita samalla. Ja samalla suojella ilminantajia. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Hautala. Thank you very much. Yeah, Kiitoksia. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Saimme hyvä, hyvän katsauksen teiltä kolme asiaa. Ensinnäkin olette panneet merkille, että viime keskiviikkona ja torstaina Euroopan parlamentissa keskusteltiin ja hyväksyttiin päätöslauselma, johon oli liitetty jo valmis ehdotus joka koskee Euroopan unionin avointa, tehokkaasta ja riippumatonta hallintoa. Voin varmastikin puhua koko valiokunnan nimissä ja koko parlamentin enemmistön puolesta, joka oli hyvin pettynyt komission pit, kylmään reaktioon komission sen kattaisen suulla. Hän esitti tekosyyn, jonka mukaan komissio on tehnyt paljon hyvän hallinnon puolesta, ja hän totesi, että hän, taikka komissio ei ole yhtä mieltä siitä, että tähän jotenkin yhden koon politiikka olisi sovellettu, ikään kuin me olisimme ehdottaneet jotakin, jotakin sellaista, millä harmonisoitaisiin ja kodifioitaisiin asioita, jotka eivät ole aivan perusperiaatteita liittyen hyvään hallintoon ja ohjausjärjestelmän kysymykseni teille oikeuden komissaarina. Haluaisitteko te edistää tällaista asetusluonnosta ja voisitteko työstää sitä varapuheenjohtaja Timmermansen ja Georgievan kanssa, joilla on tässä oma roolinsa. Sitten lyhyesti puhuitte kahdesta ehdotuksista koskien verkkosopimuksia. Olen oikein iloinen, kun sanoitte, että haluatte tätä työtä tehtävän rinnakkain. Mitä sitten komission refitistä ja näistä käsin kosketettavista tavaroista, sitä koskevasta ehdotuksesta, ei pitäisi lykätä tätä työtä tietenkään. Lopuksi vielä kolmas asia. Haluaisin kiittää siitä, että pääosaston on ollut täysin mukana parlamentin kanssa yhteistyössä, kun on autettu maita oikeus- ja tuomioistuin uudistusten vaikeassa täytäntöönpanossa varmasti huomenna meille tulee hyvin kiinnostava keskustelu, jossa on kovin korkeatasoisia osallistujia mukaan lukien teidät. Kiitoksia. Sitten edustaja Kofferaatti. Kiitoksia puheenjohtaja ja komission jäsen. Te mainitsitte täällä, että me katsomme myöskin näitä maksukyvyttömyysasioita tulevaisuudessa. Ja meidän ehdotuksemme pyysimme teitä, että riippumatot ammatinharjoittajat, ne voivat sitten saada oman lainsäädäntösuojansa. Eli tavallaan tietynlaista lisäsuojaa. Mutta tähän ei ole löytynyt vielä ratkaisua. Pelkästään vain viittaus johdanto kappaleessa, jossa mainit, nähtiin sen, tämän ongelman, että sitä katsotaan sit siinä vaiheessa, kun direktiiviä uudistetaan. Ja jos kuullut kuuluu komission jäseniltä, että onko tämä asia ja, ja myöskin työntekijöiden asia, tullaanko sitä katsomaan sitä tavoin, niin kuin meille on luvattu. Eh, Mr. Eh, Voss. Sitten edustaja Voss. Vielen Dank. Kiitos. Minäkin haluan lämpimästi kiittää teitä oikein hyvästä yleiskatsauksesta. Kolme seikkaa. Ensinnäkin tavarakauppa. Nyt täytyy kyllä olla tarkkana, ettei tule liikaa erilaisia ehdotuksia. Yhtäältä ehdotus, joka koskee digitaalista sisältöä, toisaalta etäkauppaa ja kolmanneksi vielä refiitin kautta kulutushyödyke direktiivi. Eli tässä on jo kolme eri asiaa, joiden täytyy pysyä keskenään sitten vielä yhdessä linjassa johdonmukaisena, ettei käy niin, että kun sitten myös näitä sopimusoikeuksillisia kysymyksiä katsotaan, että joudutaan ojasta allikkoon. Pyytäisin muistamaan tämän kokonaisuuden semminkin, kun edes yritysten kannalta ei vielä B to B oteta huomioon, vaan B to C, joten tässä on kyllä yksi ylimääräinen jakolinja tässäkin. Älkäämme nyt tehkö tulevaisuudesta liian monimutkaista. Mutta tulee tuohon yhden miehen rajavastuuyhtiön, niin minulla on kyllä nyt vähän sellainen näppituntuma, että tällä hetkellä tällaisenaan ehdotus ei kyllä tässä talossa enemmistöä tule taakseen saamaan. Siksipä olisikin mielestäni hyvä että ehkä asiaa käsiteltäisiin jotenkin laajemmin konseptuaalisesti ja katsottaisiin, että se mikä on hyvää ja se mikä vie meitä eteenpäin säilytettäisiin ja sitten taas se mikä aiheuttaa vatsanväänteitä ja ongelmia pyrittäisiin jättämään syrjään niin, että saataisiin enemmistöehdotuksen taakse. Kyllä tärkeää olisi, että saadaan yrityslainsäädäntöä tälläkin alalla Eli kyllä meidän lainsäätäjänä on toimittava. Ja siksi pitäisin hyvänä, jos SUP ja sen lähtökohtaa vielä tarkasteltaisiin sitä uudelleen ihan konseptuaalisesti ja laajapohjaisesti niin, että ne epäilykset, joita Euroopan parlamentillakin vielä tai monilla täällä on, saataisiin poistettua. Ja että tähän tulisi ehkä lisää sisältöä varmuuden lisäämiseksi. Sitten kolmas seikka, niin kun puhutaan siitä, että yrityksistämme tulisi parempi kuntoisia digitaalisia markkinoita silmällä pitäen, niin nyt kun tullaan tähän tavaroiden internet aikakauteen, kun se nyt käynnistyy, niin tulevaisuudessa varmasti tulee sopimuksia, jotka tapahtuvat ikään kuin automaattisesti. Ja tämä on jälleen sellainen askel, josta Eh, tähän asti ei ole puhettakaan, vaan hyväksyntä annetaan joka kerta erikseen ja nyt se sitten ikään kuin automatisoituu. Kun tässä nyt ei voi kovinkaan pitkään jäädä asioita eh, odottelemaan, niin miten tämä koneelta koneelle eh, saataisiin toimimaan? Useinkin olen kuullut ajatuksesta siitä, että tämä tiedot, tietojen omistajuus liittyy tietenkin tähän asiaan ja en minä nyt ihan tarkkaan vielä tiedä, mutta jos me lähdemme tuolle alalle, siis sille, että kuka omistaa tiedot ja kuka saa tietoja käyttää ja tämän määrittelemme viimeisimpiä yksityiskohtia myöten. Jos tälle tielle lähdemme, niin sitten kyllä pelaamme itsemme pois pelistä kun puhutaan erilaisista tiedoista ja uusista liiketoimintamalleista, niin miten ihmeessä nämä omistajuussuhteet saadaan mm, käsitettävällä tavalla sitten vielä hoidettua. Kyllä kai se suljetuissa järjestelmissä on mahdollista, mutta avoimissa järjestelmissä hukumme aivan täysin ja uppoamme aivan täysin näihin omistajuuskysymyksiin, jos tälle tielle lähdemme. Ja e, sitten itse asiassa koko lakikirja voitaisiin kirjoittaa vain yksinomaan näitä tietoomistajuuskysymyksiä silmällä pitäen. Eli onko meidän, kannattaako meidän lähteä tuota asiaa edes pohtimaan ennen kuin se eh, paisuu sellaiseksi kokonaisuudeksi, että kukaan ei enää tiedä, missä mennään. Kiitos. Äh, Mrs. Regner. Edustaja Regner. Thank you, thank you very much, Commissioner. Kiitoksia, suuret kiitokset komission jäsenelle tästä hyvin täsmällisestä ja hyvästä esityksestä. Kysymyksiä on paljonkin, mutta yritän puhua lyhyesti maksukyvyttömyydestä. Otatteko myös yksityiset maksukyvyttömyystilanteet huomioon? Täällä on paljon kysymyksiä. Jotkut ovat menettäneet kotiin, erityisesti Espanjassa. Aikooko komissio ajatella myös näitä yksityisiä maksukyvyttömyystilanteita? Sitten naiset. 21 prosenttia mainitsette täällä eh, hallituksissa, hallituspaikoista on naisia, kuitenkin kansallisia sitovia ratkaisuja on tehty ja tällaisilla on ollut tuloksia. Nyt äh, vaikuttaa siltä, että meillä on sama tavoite taistelussa. Mitä tämä merkitsee, kun ajatellaan komission toimintaa, kun korostetaan tätä ja todetaan, että asia on edelleen prioriteetti. Sitten Bryssel 2a-sopimus. Otatteko huomioon myös vähimmäisstandardit kuulemisissa, joissa on mukana lapsia, niin että lapsilla, lapsia varten olisi ajateltu jotakin siviilimenettelyä ajatellen. Täällä on vielä tarve määritellä selkeämmin tavanomainen asuinpaikka. Sitten vielä lopuksi tämä SUP, tämä yhden miehen raivastuyhtiö, toteatte, että tuette täysin Panama-papereiden tutkintavaliokuntaa. Ja siteron teitä nyt, komissio ei äh, estä avoimuutta ja liiketoimintarekisterejä. Oletteko tietoisia siitä, että Euroopan unionissa joissakin maissa ne ovat pakollisia ja niitä päivitettyjä muissa maissa se on vain mukavaa tietoa, jota voi antaa tai ei anneta. Meillä ei ole edelleenkään yhteenliitettyjä rekisterejä, meillä on täysin erilaisia sääntöjä. Tähän mennessä yhden miehen rajavastuuyhtiötä ei voida oikeuttaa tämän komission sitoumuksen mukaan joka liittyy täysin avoimuuteen. Aiotteko vetää tämän ehdotuksen pois? Kuten VOS sanoi, teidän on ajatteltava muita innovaatavia, ähm, innovoitavia, innovo, innovaatioratkaisuja äh, tämän Euroopan yhteisölakidirektiivin mukaisesti. Kiitoksia sitten edustaja Köstä. Ja, Dank, Herr Präsident. Vielen... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin komission jäsenen tästä yleiskatsauksesta. Kolme asiaa haluaisin ottaa esille. Kaksi ensimmäistä koskevat oikeus kysymyksen seta kauppasopimusta ja, ja sitten näiden no, tällaisten tuomioistuimen perustaminen, sovitaan asioista. Ja sitten investointisuoja tässä yhteydessä, niin sitä varten on tehty. No, Saksan tuomariliitto, mutta myös Euroopan tuomariliitto on vastustanut sitä, että tällaisia tuomioistuimia perustettaisiin. Ne ovat Lissabonin sopimuksen vastaisia heidän mukaansa. Eli tosiasiassa tässä tavallaan luodaan tässä sivu lainsäädäntö ja oma lainsäädäntöalansa tällä tavoin setan puitteissa. Ja kun ajatellaan sitten taas oikeusvaltiota, niin tästä syntyy huolenaiheita. Ja tätä juuri Eurooppalainen tuomariliitto kritisoi. Ja toinen kysymys koskee sitten oikeudellista menettelyä, jota komissio aikoo käyttää setassa, joka pidetään tavallaan eurooppalaisena sopimuksena, ja silloin kansalliset parlamentit jäävät ulkopuolelle. Onko tämä teidän mielestänne näin? Onko jo pelkästään eurooppalainen menettelytapa, että kansallisia parlamentteja ei tarvitse kysyä ollenkaan. Ja sitten kolmas asia vielä. Kauppasalaisuusdirektiivi, josta olemme puhuneet jo täällä aikaisemmin, Sergio Koferaati alusi myöskin, että ilmiantajia suojeltaisiin erityisesti. Minua kiinnostaa se, että voisitko te tarttua jollain tavalla aloittaa tavoitteeseen tässä, että ottaisi jollain tavalla huomioon ilmiantajien suoja, koska olette tehneet suuren palveluksen avoimuudelle, avoimuudelle siis verojen kannon osalta. Ja se olisi varmaankin suuri palvelu heille, jos te voisitte tarttua aloitteisiin ja suojeltaisiin näin ilmiantajia. Koska ne ovat tärkeitä tietoja meidän demokratiamme kannalta, mitä he ilmoittavat last question. Uh... Ja viimeinen kysymys edustaja Bergeron. Madame la commissaire, je suis... Hyvä komission jäsen, haluaisin esittää kysymyksen koskien näitä haavoittuvia aikuisia koskeva asia vastaan siitä. Minusta tämä on erittäin tärkeä asia ja se liittyy tiiviisti eurooppalaisen filosofian. Kyseessä on se, että suojellaan kaikkein heikompia jäseniämme ja mahdollistetaan näiden ihmisten vapaa liikkuminen Euroopan rajoilla. Ymmärsin kuitenkin, että komissio ei kannata tätä mietintöä, joka on minulle hyvin tärkeää. Haluaisin todella pyytää, että kiinnittäisitte siihen vielä hyvän tahtoista huomiota. Komission edustaja on välittänyt meille komission vastahankoisuuden liittyen useisiin tapauksiin. Olen käynyt Lillin tuomioistuimessa ja keskustellut siellä tuomarin kanssa, joka kertoi tuhannesta tapauksesta, tuhat rajoilla liikkuvaa haavoittuvaa aikuista, Montpensier ja valansia, niin tuomioistuimissa on molemmissa myös 400 tapausta. Tämä on inhimillinen, inhimillinen tärkeä asia ja olisi todella tärkeää, että komissio suhtautuu siihen myönteisesti. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Thank you very much for... Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistänne ja aiheista, joita nostitte esiin tässä keskustelussa. Vastaan ensin tuohon ilmiantajia koskevaan kysymykseen. Ymmärrän, että tämä on äh, juurille tärkeä kysymys, niin se on meillekin. Äh, keskustelu on vielä kesken komissiossa ja tässä on tällainen toimivalta kysymyskin taustalla. Kyse on niin kattavasta asiasta, että sehän kattaa käytännössä lähes kaikki alat. Ja Juuri tällä hetkellä käyn kollegani Avramo Puuloksen kanssa tiivistä keskustelua. Hän nimittäin pyysi minua osallistumaan tiiviimmin korruption torjunta työhön ja luonnollisesti katson, että tämäkin asia siellä katsotaan, mutta meillä on tietenkin tuo oikeudellinen ulottuvuus erityisesti vastuullamme minun yksikössäni, joten täytyy katsoa, miten edetä asiassa ja kun te pyydätte konsolidoitua vastausta siihen, mitenkä ilmiötä ja kysymystä käsittelemme, niin ehkäpä voisimme seuraavassa vuoropuhelussamme, kun tulen vieraaksi valiokuntaanne, eh, niin eh, nostaa sitten tämän asian eh, esiin. Eli, eli valmistelemme tiimissä sitten siihen mennessä teille vastauksen. En tiedä ihan tarkkaan, milloin tuo tapaaminen tulee olemaan syyskuussa kai. Itse en ole oikeastaan voi vaikuttaa siihen, milloin näitä tapaamisia järjestetään. Sitten toinen kysymys avoin, tehokas valtionhallinto. Enpä oikein tiedä, kuinka pitkälle tässä asiassa voimme edetä. Kysehän on äh, jaetusta toimivallasta jäsenvaltioiden ja EUn välillä, joten en ole ihan varma siitä, kuinka pitkälle voimme asiassa mennä, mutta me pidämme hyvänä, että samat äh, säännöt äh, koskevat kaikkia kaikkialla Euroopan unionissa. Ja olen hyvin kiinnostunut tästä aiheesta. Itsehän olen valtiohallinnossa ja sitä paikallishallinnossa käynyt tavallaan nämä kaikki eri tasot läpi, joten tunnen asian aika hyvin ihan henkilökohtaisestikin. Ja täytyypä, täytyypä katsoa tuota kysymystä, että onko komissiolla tässä jonkinnäköistä liikkumavaraa ihan lainsäädännön alalla vai olisivatko ehkä muut toimet soveliaampia? jäsenvaltiothan saavat hyvin paljon rahaa. Esimerkiksi Euroopan sosiaalirahastosta saa rahaa parempaa hallintoa varten, ja tuohan saattaisi olla yksi toimintatapaa, että tehtäisiin sitä kautta vieläkin selvemmäksi ne periaatteet, joita jäsenvaltioiden tulee kunnioittaa Euroopan unionin määrärahoja käyttäessään. Tämähän on kaikkein nopein tapa toimia meille. Jos valmistelemme uutta lainsäädäntöä, niin siihenhän aikaa menee huomattavasti enemmän. Näin tätä voitaisiin tarkastella hankerahoituksen tasolla ja ehkäpä joidenkin ohjelmien tasolla. Mutta Katson äh, toki myös mahdollisuutta tehdä lainsäädäntöaloitteita. Sitten äh, digitaalisista sopimuksista. Kyllä, olemme tehneet neuvostelu, neuvostolle hyvin selväksi sen, että haluaisimme nämä kaksi ehdotusta säilyttää pakettina, mutta ymmärrämme, että tässä tämän lainsäädännön kohdalla nyt on kaksi erilaista lähestymistapaa, kaksi eri kantaa. Mm, lainsäädäntöä Euroopan unionissahan ei vielä ole. Vain kahdella jäsenvaltiolla on lainsäädäntöä, nimittäin yhdistyneellä kuningaskunnalla ja Alankomailla. Ja kun nyt puhutaan äh, digitaalista sisällöstä digitaalisilla sisämarkkinoilla, äh, kyse on erityisistä hyödykkeistä, joita myydään ja ostetaan äh, yli rajojen, niin luonnollisesti loogista on, että komissio myös aika vahvalla jäsenvaltioiden tuella teki direktiiviehdotuksen, joka keskittyy näihin sopimusten sääntöihin sekä pyrkii varmistamaan oikeussuojakeinot ihmisille, jotka esimerkiksi kohtaavat ongelmia sopimuksissa tai puutteellisia sisältöjä. Sitten konkreettiset hyödykkeet Meillähän on offline ja myös etäkauppaa varten ihan säännöt. Noin 90 prosenttia kaikista hyödykkeistä eh, myydään näin, vaikka volyymi on 90 prosenttia, siis konkreettisten hyödykkeiden kohdalla, niin ei kai se mikään ihme sitten ole, että komissio yrittää harmonisoida mm, konkreettisten hyödykkeiden nettikaupan sääntöjä ja määräyksiä. Jotkut teistä mainitsitte kysymyksissänne, että joitain huolenaiheita on noussut esiin erityisesti kun yksinomaan nettikauppaa varten tulee ihan omia erityissääntöjä. Ja tässä löydänkin sillan, kukapa tämän esityksen nyt kysyi itse asiassa yritysten tilasta. Edustaja Hautala kysyi tästä. Eli kun me valmistelimme digitaalista sopimusta, tai siis tätä direktiiviä konkreettisille hyödykkeille, niin meillä oli kaksi vaihtoehtoa. Joko yritetään harmonisoida myös offline-kauppaa. Minun kollegoillani, joilla on tällaista institutionaalista muistia, itse asiassa kertoivat minulle, että näitä yrityksiä offline-kaupan harmonisoimiseksi on aiemminkin ollut, mutta kun direktiiviä nyt valmistellaan digitaalisen sisämarkkinastrategian puitteissa, niin halusin erityisesti tai halusin tässä keskittyä juuri nettikaupan sääntöihin ja tarkastella yritysten tilannetta jospa mahdollisuus olisi ollut harmonisointiin myös offline-alalla tältä pohjalta. Ja ensimmäiset tiedot tulemme saamaan heinäkuussa. Tosiaan tuo fitness check, niin kuin sitä kutsutaan, joka tarkastelee muun muassa kuluttajien oikeuksia, eh, niin tarkastelemme tosiaan kuuden direktiivin eh, toimivuutta B2C-alalla, samoin sitten reilut kaupan käytännöt, kaupan ehdot, ja neljä muuta direktiiviä ja sitten tietenkin kuluttajan oikeusdirektiivi, joka hyväksyttiin viime vuonna. Ja tarkastelemme asiaa äh, tämän digitaalisen ajan kannalta. Haluamme luopua vanhanaikaisista toimimattomista epäselvistä säännöistä ja haluamme keskittyä muun muassa mahdolliseen harmonisointiin offline-kaupan sääntöjen osalta. Tein tämän myös hyvin selväksi esittelijälle, joka on vastuussa konkreettisten hyödykkeiden nettikaupasta. Tein tämän selväksi tosiaan hänelle viime viikolla Strasburgissa, enkä tule todellakaan salailemaan mitään tietoja, joita tuosta kuntotarkastuksesta tulemme saamaan. Tietenkin tässä, on tietty, tässä oli tietty riski minulle, mutta haluan, haluan pelata täysin avoimin kortein ja kertoa, että tässä tarkastelemme myös offline-harmonisoinnin mahdollisuuksia. Viimeinen huomio tähän liittyen vielä, kun katsotaan tuota nettipuolta, niin täytyy ottaa huomioon myös se, että kyse on kuluttajan suoja-alasta, kun meidän velvollisuutemme on tietenkin suhteen heikompaa osapuolta suojella, eli ihmiset, jotka tavaroita ostavat netissä, ovat heikommassa asemassa kuin ne, jotka menevät kauppaan tuotteen ostamaan, voivat sitä kosketella ja siihen tutustua. Joten juuri tämän riski, riskin kannalta niin tuo nettipuoli tulee ottaa tarkasteluun ensin. Olen myös tietoinen siitä, että yhä enenevässä määrin nettikauppa ja perinteinen kauppa sekoittuvat toisiinsa, eli nettikaupoilla on myös perinteisiä liiketiloja ja perinteisillä kaupoilla myös nettikauppaa. Joten tulen todella toimittamaan teille kaikki tiedot, joita saamme vaiheittain. Heinäkuussa tosiaan nuo kaksi ensimmäistä direktiiviä ja neljä muuta mm, sitten syksyn mittaan. Haluan tarkastella mahdollisuutta yksinkertaistaa tätä kyseistä lainsäädäntöä ja mahdollisesti luoda mm, kuuden direktiivin sijaan yksi tai kaksi ehkä. Mutta saa nähdä, miten tämä prosessi saadaan hoidettua. Eh, kiitos kiitoksistanne, mitä tulee tuohon ulkoiseen ulottuvuuteen. Halusin erityisesti keskittyä nyt Ukrainaan ja Länsi-Balkanin maihin, koska mm, ne ovat eh, niin elintärkeitä Euroopalle. Euroopalle on äärimmäisen tärkeää, että meillä naapurimailla on toimiva oikeusjärjestelmä mm, ja ajatellaan mm, Länsi-Balkania, niin siellähän on jäsenhakijavaltioita. Tämä on tärkeää yrityksille ja tämä on äärimmäisen keskeistä tiivin kumppanuuden nimissä. Ukrainaan varmasti palaamme huomenna. Ja olen hyvin kiinnostunut Ukrainan tilanteesta. Kävinkin maassa vastikään ja seuraavakin matka on jo suunnitteilla. Erityisesti korruption torjunta Ukrainassa on eh, keskeisen tärkeää ja maa tarvitsee tukea eh, uudistaa ehdotuksillensa ähm, ja eri menettelyille. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Minä todella ihailen äh, ihmisiä Ukrainassa, ihmisiä, jotka yrittävät saada aikaan parannusta, koska maan tilanne on äärimmäisen, äärimmäisen vaikea ja työtä tehdään hyvin vaikeissa olosuhteissa. Nyt komissio on päättämässä pitkän aikavälin hankettaan, jonka on ollut tarkoitus äh, tukea Ukrainaa näissä poliittisissa toimissa ja ehkäpä voisin teiltäkin saada inspiraatiota ja ajatuksia, mm, jos meillä nyt olisi vaikkapa mm, jonkinnäköinen äh, hanke, joka voisi olla todellinen ja konkreettinen. Olisikin, mm, olisin kiitollinen, jos saisin teiltä ehdotuksia, mutta me palaamme tähän toki huomenna sitten. Maksukyvyttömyys. Maksukyvyttömyyteen äh, liittyen esitettiin myös koko joukko kysymyksiä. Nyt keskitymme erityisesti yritysten maksukyvyttömyyteen. Tiedättehän, että 2014 annoimme suosituksemme. Pyrimme saamaan jäsenvaltioita liikkeelle eh, niin, että tätä maksukyvyttömyyskulttuuria muutettaisiin niin, että rehelliset yrittäjät eh, saisivat uuden mahdollisuuden, että ei ne lyötäisi Äh, maksukyvyttömän leimaa, äh, vaan että yrityksellä olisi mahdollisuus myös uudelleen järjestelyihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin että voitaisiin todella ryhtyä lainsäädännön mahdollistamiin toimiin. Ja tiedoksenne aika järkyttäviä lukuja. 600 yritystä päivässä kaatuu. Ja helposti sitä saa epäonnistujan leiman Euroopassa. Ja nämä ihmiset, jotka kaatuvat, eh, eivät sieltä ehkä enää nouse. Ja tämä on asia, johon haluamme puuttua. Haluamme auttaa niitä, jotka joutuvat taloudellisiin vaikeuksiin jatkamaan yrittämistä. Yritysten asia ajamme pääomamarkkinaunionin strategian puitteissa. Sehän on yksi komission kattavista suurista aloitteista ja nyt todella, niin kuin sanoin, keskitymme juuri yritysten maksukyvyttömyyteen, mutta tarkastelemme myös mahdollisuutta jatkossa keskittyä yksityisen maksukyvyttömyyteen. Taisipa olla edustaja Kofferattin vai oliko se edustaja Regnerin kysymys ja tarkastelemme sitä, että voisiko yksityinen maksukyvyttömyys asiassa lainsäädäntöehdotus olla paikallaan. En ole tästä vielä ihan varma. Mieluummin ehkä investoisin mm, valistamiseen ja parempaan talousriskien ymmärtämiseen ennalta, kun rahoitusta haetaan. Ja meillä on nyt myös jäsenvaltiossa aika kattaviakin kampanjoita, kampanjoita tällä alalla, mutta me tulemme tätä yksityinen maksukyvyttömyysasiaakin vielä jatkossa käsittelemään. Voin nyt kertoa teille, että tämä sama ongelma koskee kaikkia jäsenvaltioita. Ei, ei yksikään jäsenvaltio ei ole tästä vapaa. Eli kaikissa jäsenvaltioissa on näitä epäedullisten lainojen tuomia ongelmia ja arvioisin, että maksu, yritysten maksukyvyttömyys asiassa lainsäädäntöaloite on tulossa vielä tämän vuoden puolella. Tämän haluan tehdä ihan selväksi. Edustaja Foss, voi voi sentään teidän puheenvuoronne ei nyt ollenkaan äh, äh, nostanut äh, onnen tunteita minun mieleeni. No me jatkamme ja jatkuvasti käymme keskustelua uusista suuntauksista, yrityslainsäädännöstä, digitalisoitumisen vaikutuksista. Tämähän on valtava paketti kaiken kaikkiaan ja voin vain vastata tässä vaiheessa teille edustaja Foss, että haluamme kulkea suuntaan, jossa tuemme yrityksiä niin, että ne ovat paremmassa kunnossa mm, digitaalisia haasteita vastaanottamaan ja päihittämään. Ja haluamme myös varmistaa vapaan liikkuvuuden yli rajojen Euroopassa. Edustaja Foss, pyytäisin, että te jatkatte tuota tärkeää työtänne. Ja digitalisoitumisalalla yrityslainsäädännössäkin on tulossa vielä tämän vuoden puolella ehdotus. Liittyy muuten tuohon Regnerin kysymykseen supesta, eli siitä, että minkälaiset, minkälainen toimintaympäristö yrityksillä on. Eli tämä on vastaukseni me emme tule vetämään subehdotusta pois. Tulen tiukasti sitä puolustamaan ja pyrin poistamaan kaikki epäilykset, joita teillä vielä on. Olen täysin valmis käymään keskustelua Euroopan parlamentin kanssa ja myös jäsenvaltioiden kanssa niin, että lisää äm, turvalausekkeita saadaan aikaan, ettei synny minkäännäköisiä kirjelaatikkoyrityksiä tai etteivät epärehelliset ihmiset pääse käyttämään väärin tätä yritysmallia. Mutta emme me sitä kyllä vielä aio pois vetää, siis tätä ehdotustamme. Ja samalla, niin kuin totesin, haluan tarkastella yrityslainsäädäntöä, nähdä yrityslainsäädännön ja digitalisoitumisen mahdollisuutena niin, että se hyödyttäisi yrityksiä. Ja tosiaan tässä vuoden loppupuoliskolla vielä ehdotuksia tulossa. No niin, sitten esitettiin vielä kysymyksiä, jotka menevät enemmän tuonne mm, siviilioikeuden alalle. Te ihan yhtä hyvin kuin minäkin tiedätte, että kun puhutaan siviilioikeudesta, niin jäsenvaltiot aina kyllä heti Herralla tehdistävät korviaan. Tässä nyt viittaan muun muassa juuri tuohon tietojen omistajuuskysymykseen, johon puutuitte. Mutta äh, emme me mitään eurooppalaista siviililainsäädäntöä ole ehdottamassa. Nyt ei suinkaan ole sille oikea aika. Sitten naiset yritysten hallituksissa äh, tulos paranee vuosi vuodelta tuollaista yhden prosentin vuosivauhtia, eli eihän tässä nyt mitään vallankumousta ole syntymässä. Niin kuin tiedätte, tavoitteemme on 40 prosenttia, siis 40 prosenttia pörssinoteerattujen yritysten hallituksissa naisten osuudeksi. Kuitenkin asia on jäissä neuvostossa, joilla jäsenvaltioilla, kuten Saksalla, Ruotsilla muun muassa, on jo tätä lainsäädäntöä ja he eivät halua meitä oikeastaan auttaa hyväksymään eurooppalaista lainsäädäntöä. Minä esitän aina saman perustelun. Sanon aina, että no hyvänen aika sentään, mm, auttakaa nyt meitä, kun itse olette jo näin hyviä tässä asiassa, niin auttakaa myös meitä muita auttamaan itseämme mutta asia on tosiaan edelleen jäissä. Tarvitsen yhden suuren jäsenvaltion ja kaksi pientä, että pääsen tämän estävän vähemmistön kynnyksen yli. Voitte hyvin kuvitella, keitä tässä tarkoitan. Kaksi kolmesta tuossa jo nimesinkin, mutta odotamme paitsi edistystä tässä lainsäädäntöaloitteessa, mm, niin samalla olemme myös tiivisti yhteydessä yrityksiin ja yrityksiltä on tullut todella hyvää palautetta, erityisesti muuten niiltä, joilla on äh, amerikkalaisia omistajia ja tosiaan äh, et naiset paitsi hallituksissa myös johtotehtävissä. Äh, kyllähän nämä yritykset ovat hyviä laskemaan voittonsa ja niillä on hyvin paljon todisteita siitä, että tämä tuo hyötyä, hyödyttää yrityksiä, kun niiden hallituksissa on miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja. Tässäpä vissiin tuo aikakin alkaa jo loppua, joten lopuksi vielä lupaan, että ne kysymykset, joihin en ole nyt puheenvuorossani vastannut, niihin vastaamme kirjallisesti. Esimerkiksi tuo heikossa asemassa olevat kuluttajat tai aikuiset, emme me suinkaan anna periksi, mutta vaan kuulemme tässä nyt jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä hyväksyneet Haagin yleissopimusta heikossa asemassa olevien äh, aikuisten äh, suojelemiseksi. Käännämme muuten tekstin äh, kaikille virallisille kielille ja jäsenvaltioiden kielille ajaksemme tätä asiaa. Eli epäilemme, että tässä vaiheessa kyse on pikemminkin tällaista viestintäongelmasta. Komissio on kuitenkin päättäväinen asian hoitamisessa. Me välitämme tai vastaamme teille kirjallisesti jatkossa niin kuin Vossille sanoin, niin hänen kysymykseensäkään en nyt tässä pysty vastaamaan. Tässä menisi tunteja. Sitten Bryssel 2. Me haluamme parantaa lasten tilannetta. Haluamme tehdä kaiken esimerkiksi tuomioiden vastavuoroiseksi tunnustamiseksi, mitä pikimmin ja samoin, että kaikki erityistoimijat jäsenvaltioista ovat työssä mukana ja että saadaan paremmat säännöt toimivaltaisen tuomioistuimen nimeämiseksi ja samoin sitten tietenkin lasten huostaanottokysymykset, menevätpä he sitten sijaisvanhemmille vai tai laitokseen. Ja näissä täytyy todella kuulla lapsia. Usein on turhia esteitä, tarpeettomia esteitä, jotka pitkittävät menettelyjä siitä syystä, että lapsia esimerkiksi ei ole kuultu, niin tuomioistuimet eivät halua tehdä päätöksiä. Tässä on koko joukko esteitä, jotka pitkittävät näitä perheiden kokemia tra- tragedioita ja tämä ei todellakaan ole lapsen edun mukaista ja siksi haluan näihin asioihin Bryssel 2 ahan keskittyä. Tulen toimittamaan ehdotuksen joko kuun lopussa tai ensi kuun alussa neuvostolle ja jäsenvaltiot varmasti pitävät ehdotusta tervetulleena ja asetuksen uudistamisessa keskitymme todella nyt yksinomaan näihin huoltajuuskysymyksiin, emme avioliittokysymyksiin. Sitten äh, SETA-sopimuksesta tämä ei kuulu minun toimivaltaani, mutta voin vastata teille kirjallisesti, jos sopii. Kyllähän minulla tietenkin jotain tietoa on, mutta en tässä nyt halua teitä johtaa harhaan. No niin, kiitoksia. Short remark. Lyhyt huomio vielä edustaja Hautalalta. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Kun katsotte Euroopan parlamentin ehdotusta, joka koskee avoimen, tehokkaan, riippumattoman hallinnon tilannetta, varmaankin näette, että tässä ei ole mitään ongelmia toimivaltuuksissa ja oikeusperustasta. Oikeusperusta on Lissabonin sopimuksen artikla 298, niin siinä täsmälleen puhutaan tästä avoimen, tehokkaan, riippumattoman EU-hallinnon täytäntöpanosta. Voin vakuuttaa teille, että näin todella on ja siitä todistuksena asutus koskee vain EUn toimielimiä, mutta kuten tiedätte, niitä on jo hyvin paljon, jos otetaan mukaan kaikki nämä 48 virastoa, ne todella tarvitsevat yhdenmukaisia sääntöjä meidän mielestämme. Voin vastata tähän, tämähän kuuluu oikeastaan ensimmäisen varapuheenjohtaja Timmermansin agendalle, joten välitän tämän pyynnön hänelle ja toistan sen, mitä sanoin täällä, että mielelläni autan tässä asiassa. Kiitoksia. Okay. Uh, have... No niin, nyt olemmekin saaneet äh, nämä kysymykset ja vastaukset valmiiksi ja komission jäsenen vierailu päättyy. Haluaisin kiittää vielä Vera Jourovaa läsnäolosta tänään ja odotamme teitä huomenna jälleen kuulemistilaisuuteen. So, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen und wir kommen jetzt zu den... Teidät lämpimästi tervetulleeksi. Mennään sitten esityslistan kohtaan viisi seuraavaksi. Esityslistallamme kyseessä on nyt sitten syvällinen analyysi aiheesta aseellisissa konflikteissa ja sodissa rystyy taideisiin rajat ylittävät tapahtusvaatteet ja vaihtoehdot oikeudenkäynneille – tämän analyysin kertoo meille äh, Marc-André Renault Genevan yliopistosta ja pyytäisi teitä nyt esittelemään tämän asian. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Suuret kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Minulla on ilo olla tällä paikalla olen oikein iloinen siitä, että Euroopan parlamentti ja erityisesti tämä valiokunta on kiinnostunut tästä hyvin ajankohtaisesta asiasta. Haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta laatia tämä kertomus ja saada myös mahdollisuus esitellä se lyhyesti teille ja tietenkin keskustella siitä myös. Kuulin juuri, että täällä on useita asioita, joissa olette mukana. Minulla on vähän sellainen vaikutelma, että tämä saattaisi olla vielä yksi asia lisää, jota olisi teidän syytä työstää. Lähtökohta koskee näiden taideesineiden ryöstämistä konfliktien aikana. Tämä on asia, jolla on pitkä historia valitettavasti. Tietenkin välittömästi mieleen tulee se, mitä tapahtui toisen maailmansodan aikana ja kuinka laajamittaista ryöstöä tuolloin tapahtui. Mutta on tärkeää nähdä, ja tämä onkin yksi kertomuksemme tavoitteista, tuoda esiin se, että asia on paljon laajempi, eikä siihen koske, kuulu ainoastaan nämä toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat, jotka ovat toki kovin vaikeita käsitellä, mutta on paljon muitakin tapahtumia ja hiljattain tapahtuneita ongelmia, kun näitä ryöstöjä on tehty esimerkiksi Irakissa ja Syyriassa ja Jemenissä aseellisissa konflikteissa – Haluaisin todella tätä korostaa. Tietenkin tässä kertomuksessa puhutaan kaikissa konflikteissa ryöstetystä ta- taideesineistä. Mukana on toinen maailmansota, mutta myös nykyiset, syr nykyiset konfliktit. Aivan alkuun muutama asia aivan lyhyesti. Tässä kyse, käsittelemme hyvin erityistyyppisiä oikeudellisia kysymyksiä. Jos olette lukeneet kertomuksen tai luette sen, niin näette, että tietenkin tilannetta yksinkertaistetaan, niin on aina tehtävä, kun harjoitetaan komparatiivista oikeustiedettä, asioita on katsottava hyvin laajasti ja mielelläni antaisin kyllä tästä vielä täsmällisempääkin tietoa nyt tai myöhemmin. Sitten toiseksi olen käyttänyt useita esimerkkejä. En ota niitä esille tässä, koska siihen menisi aivan liikaa aikaa, mutta jos teitä kiinnostaa, voitte mennä Artemis-tietokantaa tutkimaan. Se on yksi tietokannoista, joita käsittelen Geneven yliopistossa. Artemis-tietokannassa on kerätty yhteen tapauksia, jotka liittyvät eh, taideesineiden ja kulttuuriperinnön ryöstämisen, palauttamiseen ja siinä eh, katsotaan eri tapoja, kuinka näihin kysymyksiin voitaisiin vastata. No niin, mennäänpä sitten tähän kertomukseen sinänsä. Kuten näette tuolta kuvasta, olen tutkinut eh, näiden palautusvaateiden oikeudellisia perustoja koskee taideesineitä ja kulttuuriperintöä. Oikeusperustoja on useita, enkä mene tässä yksityiskohtiin, mutta kansainvälisesti katsottuna on todettava, että meillä on ja me tarvitsemme hyvin erityisiä kansainvälisiä yleisopimuksia. Meillä on Unescon ja UNEDRUAN ja Euroopan neuvoston yleissopimuksia. En usko, että on tarpeen lisätä mitään uusia kerrostumia, mutta paljon tärkeämpää on katsoa, kuinka näitä tekstejä on täytäntöön pantu, ei ainoastaan Euroopassa, vaan myös kansallisella, tasolla. Olen ottanut muutamia esimerkkejä kertomukseeni muutamista lainsäädännöistä muut kansalliselta tasolta, jotka saattavat olla kiinnostavia teille. Ja mainitsin näistä lyhyesti kaksi. Yksi näistä on Holland Hollannin lainsäädäntöä koskeva ja toinen koskee omaa maatani Sveitsiä. Miksi nämä esimerkit sitten ovat niin kiinnostavia? No, ne osoittavat, että meidän yleissopimuksemme ovat sellaisia, että suurin osa eurooppalaisista maista ovat niissä mukana. Ja ongelma todella koskee täytäntöönpanoa. Mikäli sopimukset on pantu hyvin täytäntöön, ne ovat tehokkaampia. Hollannin esimerkki osoittaa, että lainsäädäntöä on annettu siitä, että ensimmäinen Haagin yleissopimuksen pöytäkirja vuodelta 1954 on täytäntöönpanto. Se koskee konfliktin aikaisia oikeuksia suojelemisia. Haagin yleissopimuksen pöytäkirja koskee laitonta kauppaa, jota käydään maan miehittämisen jälkeen. Tyypillinen esimerkki tänä päivänä voisi olla esimerkiksi Syyria tai Irak. kun ajatellaan niitä valtioita, jotka ovat ratifioineet yleissopimuksen, mikään niistä ei ole itse asiassa täytäntöönpannut tätä Haagin pöytäkirjaa paitsi Alankomaat. Eh, siellä 2007 hyväksyttiin laki, jolla tämä pykälä, tämä pöytäkirja todella eh, täytäntöönpannaan. Ja onkin kiinnostavaa nähdä, kuinka kauan tässä kesti. Tämähän on pöytäkirja vuodelta 1954. Ja näin pitkään kesti ennen kuin yksi valtio selkeästi totesi, että Nämä, ehdot, nämä säännökset, joita ehdotetaan kyseisessä pöytäkirjassa, ovat sellaisia, jotka voidaan suorampana panna täytäntöön. Tämä on yksi esimerkki. Toinen esimerkki on Sveitsistä. Hiljattain siellä on hyväksytty laki, jonka mukaan otetaan käyttöön tällainen turvasatamien käytäntö konfliktien aikana. Niille kansainväliset juristit Äh, äh, ovat, niistä on keskusteltu kansainvälisissä äh, järjestöissä, mutta hiljattain nämä turvasatamat on hyväksytty Sveitsissä. Niitä edistetään myös Ranskassa ja muissa maissa. Ja mitä ne oikeastaan tarkoittavat? No ne ovat paikkoja, joissa mm, taideesineitä voidaan suojella konfliktin aikana. Toisin sanoen nämä ovat puolueettomia neutraaleja paikkoja, siellä Unescon suojeluksella kansainvälisten sopimusten nojalla vaarassa olevat taideesineet voidaan suojata. Ja niitä voidaan säilyttää siellä valvotuissa oloissa. Tämä on aika kiinnostava ja tämä on ehkä asia, jota teidän, te haluaisitte pohtia Euroopan tasolla. Tämän tyyppisiä ratkaisuja voitaisiin ehkä tarvita. Sitten äh, tästä esitoivasta lainsäädännöstä, pehmeästä lainsäädännöstä on tärkeää nähdä, että emme keskustele ainoastaan kansallisesta lainsäädännöstä tai Euroopan säännöistä. Tästä ei paljonkaan puhu, koska tunnette tilanteen paljon paremmin kuin minä. Mutta on kiinnostavaa nähdä, että myös tällainen ei-sitova lainsäädäntö, siihen liittyvät elementit ovat selkeä, selkeästi näkyvissä tällä alalla. Vuonna 1998 Washingtonissa oli valtioiden välinen kokous, jossa hyväksyttiin Washingtonin periaatteet koskien natsien konfiskoimia taideesineitä. Ja nämä periaatteet olivat sellaisia, joiden kautta pyrittiin helpottamaan toisen maailmansodan aikana ryöstettyjen taideesineiden palauttamista. Näitä periaatteita on, on seurannut useitakin kokouksia Prahassa 2009 no, muun muassa. Siellä annettiin myös päätöslauselma ja julistus. Ja näiden perusteella monet valtiot ovat hyväksyneet erityyppisiä ratkaisuja, joilla helpotetaan sodan aikana tai toisen maailmansodan aikana ryöstettyjen taideesineen palauttamista – Tämäkin on kiinnostava, tärkeä kehityskulta, kulku täältä ei-sitovan lainsäädännön puolelta. Tiedän, että meillä on aikaa rajallisesti, joten yritän käsitellä nopeasti näitä oikeudellisia vaikeuksia, jotka liittyvät henkilöihin, jotka ovat olleet tällaisten ryöstöjen uhria, ja ovat he sitten yksilöitä tai valtioita – esimerkiksi kun on epä, laittomia arkeologisia äh, kaivauksia. Mikälaisia vaikeuksia uhreilla on ensinnäkin äh, ryöstettyjen taideesineiden käsite olisi määriteltävä. Tietenkin on aika suhteellisen helposti ymmärrettävä ryöstämisen ilmiö, mutta sitten tähän liittyy hyvin monimutkaiset määrittelyt siitä, mitä me kutsumme pakkomyyntiin. Sehän ei ole sama kuin ryöstetty taide, mutta usein ne johtavat samoihin tuloksiin. Pakkomyynnin uhrin tilanne on hyvin vaikea, jos hän haluaa saada teoksensa palautetuksi. Sitten ne nämä rajoitukset, aikahan rientää ja tässä puhumme tapauksista, jotka ovat tapahtuneet kauan sitten – jotkut niistä, eivät kaikki. Mutta esimerkiksi toisen maailmansodan aikaiset ja sitä aikaisemmat tapaukset, tapaukset ja usein niin kun tiede, taide on kiertänyt ympäriinsä, niin siihen sitten näihin tapauksiin voidaan rajo- soveltaa erilaisia rajoituksia ja niitä koskevia sääntöjä. Ja näiden kanssa sitten ryöstön uhrit joutuvat kamppailemaan. Yhdysvalloissa on kiinnostavasti nyt keskustelua neuvoteltu liittovaltion säännöksistä, jotka olen laittanut liitteeksi kertomukseen, niin se on liite numero neljä. Ja senaatissa on käsi, käsittelyssä laki 7.4.2016, jonka mukaan hyväksyttäisiin yhdysvaltalainen yksi ja ainoa sääntö, joka koskisi näitä rajoitusaikoja koskien ryöstetyn taiteen palautusvaateita. Ehdotetussa laissa annettaisiin kuuden vuoden rajoitusaika siitä alkaen, kun on saatu aikaan, saatu selville, kuka omistaa tämä taideteoksen ja missä hän on, ja kun tämä tieto on välitetty ryöstön uhrille, eli henkilölle, joka hakee taideteoksen palautusta. Eli on hiljattain on, on valtioita, jotka ovat ryhtyneet toimiin, joilla laajennetaan näitä eh, sääntöjä ja helpotetaan uhreja saamaan takaisin nämä teokset. Sitten oikeuden lainvalinta ja tuomiopaikan valinta, nämä ovat vaikeita kysymyksiä. Tietenkin taide liikkuu helposti maasta toiseen, myös ryöstetty taide liikkuu ja to, to, tuomioistuimen tuomioistuimen ja, ja lainsäädännön valitseminen voi olla vaikea tehtävä. Tässä puhutaan nyt lähen, lähinnä omaisuusongelmista. Juristit varmastikin muistavat tämän Lex Re säännön eli oikeus sen mukaan, missä tavara sijaitsee. No tämä sääntö voi joskus johtaa kielteisiin eh, tuloksiin niille, jotka vaativat eh, taiteen palauttamista, koska jos ajatellaan sitä paikkaa, missä kauppa tehtiin tai missä, ta, missä tavara alun perin oli, ei välttämättä ole kantajalle eh, suotuinen ja eikä tämä periaate aina ole sopiva. Jotkut ovat nyt todenneet, että meidän olisi katsottava tätä ongelmaa toisinpäin niin, että käytettäisiinkin Lex Origins alkuperäpaikka lainsäädäntöä siis. Tämä liittyy pikemminkin arkeologisiin esineisiin ja siihen, missä ne on laittomasti kaivattu esiin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tätä alkuperäsääntöä olisi käytettävä useammin. Viimeinen este monien joukossa, ja tästä vielä paljon yksityiskohtaisemmin tässä kertomuksessa, mutta viimeinen ongelma koskee hyvää tahtoa. Useinhan on niin, että, että meillä on ostaja, joka ostaa taideteoksen hyvässä uskossa, ja kysymys kuuluukin, kenen intressejä haluamme suojella? Haluammeko suojella hyvässä uskossa taidetta ostaneen intressejä Ranskassa, Sveitsissä, Saksassa ja muissa maissa. Kyllä näitä suojellaan, vai onko niin, että haluamme suojella henkilöä, jolta on tämä taideesine ryöstetty tai hänen jälkeläisiään ja näin ollen hyvässä, hyvä usko ei mitenkään palautusvaateita estäisi. Tämä on keskeinen ongelma ja se on usein hyvin monimutkainen, enkä siihen nyt tämän enempää tässä puutu, koska se on todella asia, joka, joka olisi oltava meidän kaikkien mielessä. Tämä on varmasti sellainen ongelma, jota olette täällä käsitelleet. Ja Euroopasta lainsäädäntöäkin aiheesta on annettu. 2014 on annettu direktiivi, joka koskee laitteita laittomasti siirrettyjen tavaroiden kauppaa ja, ja due diligence myös liittyy tähän. Se on artiklassa neljä kyseisessä direktiivissä. Jos jatkamme nyt sitten toisesta aiheesta, alkuperä. No se on hyvin tärkeä asia että tällä alalla. Jos taideesine on ryöstetty ja se häviää ja sitten se tulee esille monta vuotta myöhemmin, tästähän me nyt puhumme, no silloin valtiot ja museot ja erityiset järjestöt ja jälleenmyyjät, kaikkien niiden on käsiteltävä tätä alkuperäkysymystä, mistä taide on tullut, miten se on liikkunut paikasta toiseen, omistajalta toiselle. Alkuperän tutkiminen on siis tässä hyvin tärkeää. Eri valtioissa on useita ohjelmia, tämän ongelman puitteissa ja niiden kautta pyritään auttamaan henkilöitä, jotka selvittävät taideesineiden alkuperää. Niitä voitaisiin mahdollisesti estää varastettujen eh, taideesineiden säilyttäminen galleriassa ja museoissa. Ranska, Alankomaat, Saksa, Itävalta, UK, näillä kaikilla on erityisiä sääntöjä alkuperää koskien. Vaikeus kuitenkin koskee sitä, että tutkimus on joskus rajallista ja sen rahoitus on myös joskus riittämätöntä. Sitten riitto, riittojen ratkaisu. Kuinka riidat ratkaistaan tällä alalla? Asianajajana tietenkin mainitsen Ensimmäisenä tuomioistuimet mainitsen omassa kertomuksessani. Gentile Giuseppe esimerkiksi Louvrea vastaan Ranskassa. Tällainen tapaus oli ja siellä, siellä kyseessä oli tapaus, jossa oli ryöstetty taide, taidetta 40-luvulla ja uhrin jälkeläiset saivat sitten takaisin nämä taideteokset, mutta siihen meni paljon aikaa ja se tuli kovin kalliiksi. Asia oli hyvin vaikea kaiken kaikkiaan ja näin ollen monet sanovat, että meidän pitäisi etsiä vaihtoehtoja, vaihtoehtoisia riidan ratkaisumenettelyjä, kuinka voitaisiin löytää ratkaisuja muuten kuin tuomioistuimien kautta. Olen tarkastellut useita eri tapoja sovittelu- ja välitysratkaisuja, neuvotteluja ja tällaista välitystoimintaa. Sitä ei paljonkaan tässä asiassa nähdä varmaankin siksi, että kun nämä asiat tulevat esille, ne eivät liity mitenkään yksityisiin sopimuksiin ja näin ollen eh, ei ole mitään tällaisia sovittelulausekkeita ja, eh, ja osapuolten on vaikea vaikea tätä kautta edetä, mutta, mutta, mutta muun tyyppinen sovittelu ja neuvottelu kyllä, kyllä onnistuu ja voitte katsoa kun Artemis tietokannasta, mitä olemme tehneet. Meillä on joitakin kansainvälisiä järjestöjä, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta sovittelun VIPO esimerkiksi, eli maailmanlaajuinen tekijänoikeusjärjestö. Se on ehdettänyt nyt erityistä sääntelyä koskien sovittelua yhteistyössä kansainvälisen museojärjestön kanssa, ICOMin kanssa, joten tämä on aika uutta. Miksi sitten nämä mekanismit ovat kiinnostavia? No ei minun tarvitse enempää oikeastaan kertoa siitä, miksi on hyödyllistä, ettei tarvitse mennä tuomioistuimeen, mutta tällä alalla on kiinnostavaa nähdä, että voidaan löytää hyvinkin omaperäisiä ratkaisuja, kun meillä on erilaisia sovitteluja, sovitteluja ja neuvotteluratkaisuja mukana. Oikeudenmukaisia, reiluja ratkaisuja voidaan hakea myös Washingtonin periaatteiden ja Teresanin julkilausumien perusteella. Me tarvitsemme juuri tällaisia ratkaisuja. Oikeudenmukaiset reilut ratkaisut joskus edellyttävät jonkin verran joustavuutta ja avoimuutta tässä vaikeassa tilanteessa, jossa uhrit ovat. Minä annan kertomuksessa useita esimerkkejä näistä reilusta ratkaisuista, joihin on päädytty – neuvottelijoiden ja sovittelijoiden taholta. Tietenkin kompensaatio on yksi mahdollisuus, mutta paljon kiinnostavampi keino liittyy tällaiseen yhteisomistajuuteen. Sivulla 40 annan esimerkkejä siitä, kuinka voidaan vaikeita ongelmia ratkaista esimerkiksi yhteisomistajuuden kautta. Itse olen tehnyt paljon tutkimusta tältä alalta. Sitten vielä toimintapoliittiset suositukseni. Haluaisin mainita kolme suositusta. Olisi löydettävä yhdenmukaisia ratkaisuja, yhdenmukaisten, yhdenmukaisten kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen mukaan ja lainvalintasääntöjen mukaan. Tämä olisi ensimmäinen askel niin, että kaikki valtiot Euroopan unionissa hyväksyttäisiin yhteiset säännöt koskien lainvalintaa tällä alalla. Se olisi varmasti ratkaisu, joka edesauttaisi yhdenmukaisten ratkaisujen löytämistä. Ja se, näin ollen varmaankin tässä Lex Originis olisi se tärkeä perussääntö. Toinen suositukseni koskee sitä, että pyrittäisiin saamaan aikaan yhdenmukaisia standardeja Euroopan unioniin. Tämä on pikemminkin ähm, äh, tällaisen due diligence-seikoihin liittyvää asiaa. Ja ehdotankin kertomuksessa, että ryhdyttäisiin tiettyihin toimiin, joilla, joilla rohkaistaisiin jäsen, valtioita ratifioimaan yleissopimuksia, joissa on ennaltaehkäiseviä toimia, kuten nämä turvasatama-toimet, jotka jo aikaisemmin mainitsinkin. Ja varmistettaisiin myös se, että jäsenvaltiot eh, ja valtiot ymmärtävät, että niiden on suoraan eh, toteutettava ja täytäntöön pantava näitä yleissopimuksia, jotka, jotka ovat niille niin tärkeitä. Ja noudattaen tässä todella hollantilaista esimerkkiä. Mitä sitten tulee kanteisiin tuomioistuimissa, niin suosittaisin yhdenmukaisia due diligence-standardeja. Artiklan 10 mukaisesti. Tämä on Euroopan, eurooppalaisessa direktiivissä mukana vuonna 2014. Tämän lisäksi mahdollisesti voitaisiin ottaa käyttöön erityisen sääntö, joka koskisi näitä rajoittavia sääntöjä, Yhdysvaltojen tapaan, jonka juuri mainitsin. Sitten vielä lopuksi, jos pääsisimme eroon näistä ongelmista, niin menettely, seikatkin olisi otettava käsittelyyn. Olisiko niin, että voitaisiin perustaa erityinen elin tai foorumi, jossa voitaisiin käsitellä kaikkia näitä vaikeita asioita, jotka koskevat varastettuihin ja kauan sitten kadonneisiin taideesineisiin. Tämän tyyppinen neuvoa antava elin voisi Euroopan unionin tasolla antaa neuvoja valtioille sääntöjen täytäntöpanosta koskien kansainvälisiä yleissopimuksia. Ja siellä voisi myös antaa neuvoja eri virastoille ja tuomioistuimille. Ja loppujen lopuksi uskon, että se voisi auttaa myös äh, riitojen ratkaisussa hyväksymällä ratkaisuja sovittelun ja neuvottelujen kautta. Paljon voidaan tästä varmasti tehdä. Tälle valiokunnalle ja tälle parlamentille on tärkeää puuttua asian käsittelyyn ja todella haluaisin voimakkaasti suositella teille sitä, että joihinkin toimiin ryhdyttäisiin ja olen tietenkin käytettävissä, ne voin vastata kertomukseni liittyviin kysymyksiin ja ehkä tähän meidän vähän liian pitkäänkin esitykseen liittyviä kysymyksiä myös. Kiitoksia. Recht herzlichen Dank für... Kiitokset teidän hyvästä esityksestä tilanteen esittämisestä. Pyydän Anteeksi, te joudutte odottamaan näin pitkän aikaa, koska edellinen keskustelu kesti hieman kauemmin kuin odotimmekaan. Mutta kuitenkin lämpimät kiitokset tästä. Nyt sitten keskustelu. Ensin edustaja Kavada. Merci président, merci monsieur de votre rapport qui est... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä oikein valaisevasta esityksestä. Tämän valiokunnan sihteeristö on juuri hetki sitten tuonut tietoa, että tämä asia on parlamentissa jo tuotu esiin vuonna 2003 DigiDeclerkin taholta. Äh, tänään puhuttiinkin direktiivistä, josta äänestimme. Edustaja de Klerk ei enää ole tällä paikalla. Ja edelleen tämä on yhtä päivän polttava kysymys. Ylen äh, amerikkalainen George Clooney on tehnyt tästä aiheesta merkittävän filmin nimeltään Monuments Men. Ja näin ollen yl- suuri yleisikin on tästä kovin tietoinen. Mitä te asiantuntijana sanoisitte, jos oltaisiin sitä mieltä, että Unesco on paras taho, johon, paras taho, johon voitaisiin tällainen sovittelu välimiestaho perustaa ja että sillä voisi olla myös oikeudenkäyttövaltaa. Miksi siis puhun Unescosta ja tuomitsemisesta? No, kun kyseessä olisi tuomioistuimen perustaminen, jolla antaisiin ihmisyyttä vastaan koskevia rikoksia, niin näin toimittiin nyt, kun kyseessä on tämä meidän käsittelemämme asia, niin Unesco varmaan olisi paras paikka, jos me suosittelisimme tällaista yhdessä EUn toimijoiden kanssa. Jos tällaista suosittelisimme, niin uskotte, uskotteko, että tällainen elin voisi toimia ja, ja antaa tällaisia tehokkaita välitystuomioita? Kiitoksia. Vielen Dank, äh, Herr Kavada. Kiitoksia, Kavada. Kiitos tästä esityksestänne. Otellaan ryöstettyjä taideteoksia ja tähän asiaan liittyviä oikeudellisia ulottuvuuksia, niin kysyisin teille, että, teiltä, että onko näitä oikeusjuttuja nyt enemmän kuin aiemmin. Ja voisitteko ehkä vielä tarkentaa, että millä aloilla erityisesti näitä tapauksia nyt sitten on entistä enemmän? Toinen kysymykseni kuvailitte suosituksianne poliitikoille. Kun ajatellaan meitä Euroopan parlamentin edustajia, olisiko teille, teillä meille jotain erityistä suositusta asiaa, jota katsoisitte, että voisimme ajaa, vai pidättekö tätä pikemminkin tehtävänä, eh, joka kuuluu YKlle, koska YKhan näistä kysymyksistä on pääasiassa vastuussa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten minullakin on pari-kolme pienempää kysymystä. Me olemme tässä nyt sodan, vääryyden ja, ja historiallisten tapahtumien varjossa. Ja nyt toisaalta, onko näissä jossain vaiheessa sellainen, että tämä vanhenee nämä tapahtuvat, onko näistä mahdollisuus näistä nämä asiat hoitaa ennen kuin tämä tapahtuu? Ja sitten myöskin, kun mainitsit myöskin tämän Saksan tapauksen, kun tässä tuli jotain esille siinä sen yhteydessä, miten se hoidettiin näiden tapahtumien yhteydessä, onko siinä jotain kommentteja. Ja sitten kolmas vielä, kolmas kommentti. Esitte vain kysymyksen tämän kansainvälisen elimen perustamisen. Miltä tämä näyttää? päättää teistä, onko tämä nyt suositeltavaa vai ei. Mikä on teidän oikeuden arvioinne tästä asiasta? Edustaja Persura vielä. Olkaa hyvä. Haluaisin kiittää edustaja Kavada siitä, että hän käytti sanaa kulttuuri. Taide esine on mielestäni liian rajallinen Taide on hyvin subjektiivista. Ranskassa taideesineen määrittely koskee vain taide, maalauksia, veistoksia ja arkkitehtuuria. Jos nyt sitten afrikkalainen hautausmaa tyhjennetään symboleistaan, tai jos ryöstetään perulaisia esineitä, niin nämähän eivät ole taideesineitä tässä mielessä, on kulttuuriesineitä, joten tässä mielessä olisi ehkä muutettava tämä sana taideesine, tai sitten ainakin olisi annettava sille kunnon määritelmä. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitoksia. Näin puhujalista on käyty läpi. Ja nyt teillä on vastauspuheenvuoro, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitoksia. No ehkä jatkan englanniksi. there's, I don't know what the tradition is if you answer a question in the... Niin, en tiedä haluatteko, että vastaan näihin kysymyksiin sillä kielellä, kun ne esitettiin. Jaha, minulla on vapaat kädet, selvä. No ehkäpä vastaan äh, edustaja Kavadalle kuitenkin ranskaksi. Olette aivan oikeassa, oikeassa kun viittaatte menneisyyteen. Aika tuoreeseenkin menneisyyteen Euroopan unionissa ja tietenkin, tietenkin tähän George Clooneyn elokuvaan. Voin vain suositella sen katsomista. Jos tämä aihe muuten kiinnostaa teitä, niin on toinenkin elokuva Altmanin tapauksesta. Women in Gold niminen elokuva, joka on erittäin hieno elokuva ryöstetystä taiteesta. Ja erittäin huomattavan naisen menestyksestä. Niin, esititte kysymyksen, olisiko UNESCO sovelias taho, jossa voitaisiin tällainen välitysfoorumi olla. Ensinnäkin, ensinnäkin on todettava, että Unescon piirissä on jo olemassa hallitusten välinen komitea, jossa käsitellään ryöstettyjen eh, taideteosten tai kulttuuriteosten palauttamista. Ja tällä komitealla on eh, aika uusiakin sovittelu, välitys, valtuuksia. Se voi sovitella valtioiden välisiä riitoja, eikä tässä voida unohtaa Unescon hyvin poliittista luonnetta. Unescohan on merkittävä instituutio, mutta jos nyt sitten sanotaan, että Unescossa pitäisi olla, että sinne pitäisi luoda tällainen välimiestuomioistuin tai jonkinlainen oikeudenkäyttö elin, joka voisi ratkaista riitoja, niin en ole aivan vakuuttunut siitä, että, että se olisi objektiivinen. Ehkä tätä on vielä mietittävä. Toki on luotu kansainvälinen eh, rikostuomioistuin, yleinen tuomioistuin ohimennen sanottuna. Siellähän voidaan käsitellä myös kulttuuriomaisuuteen kohdistuvia rikoksia. Kulttuurinen kansanmurhakin on olemassa ja se on käsittelyssä kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, joten tuomioistuin on myös näissä asioissa toimivaltainen. Pitäisikö siis tällainen elin perustaa, tästähän nousee tämä yleisempi kysymys, pitäisikö perustaa jonkinlainen kansainvälinen tuomioistuin, jossa tuomittaisiin tämän tyyppisiä rikoksia? En ole aivan vakuuttunut siitä. Minusta olisi parempi, että ei yritetä olla liian kunnianhimoisia. Ja tästä ehkä pääsenkin aivan viimeiseen kysymykseen, joka puheenjohtaja esitti minulle. Ja todella esitän pienen kysymysmerkin tuohon ehdotukseen, jota, joka koskee kansainvälistä neuvoantavaa välinettä. Uskon, että voitaisiin tällainen vähän epävirallisempi taho kyllä perustaa, mutta varsinainen tuomioistuin näihin asioihin olisi ehkä liian kunnianhimoista. Minusta olisi parempi, että meillä olisi joustavampi ratkaisumalli niin, että että ei tehdä tyhjäksi koko menettelyä, kun yritetään saada liikaa aikaa. Minusta on parempi, että lähdetään vähän rauhallisemmin liikkeelle, eikä luoda erityistä tuomioistunta jokaista uutta aihealuetta varten. Joten minun mielestäni olisi parempi pitää kiinni tällaisesta tällaista neuvoa antavasta, neuvoa antavasta foorumista tai tapaamispaikasta, eikä niinkään ehkä tuomioistunta tarvita. Sitten edustaja Kester kysytte tapausten määrän noususta. Vastaus on todellakin kyllä. Tapauksia on yhä enemmän. Ehkäpä tuolta 90-luvun alusta asti sen myötä, kun toisen maailmansodan aikaiset arkistot ovat avautuneet ja ja kun on tullut esiin erityyppisiä tapauksia koskien eri, erityyppisiä omaisuuksia esimerkiksi Sveitsissä, niin olemme havainneet yhä enemmän taideteoksia, joita ei ole välitettävä, välittä, välittömästi sodan jälkeen palautettu. Silloinhan juuri nämä monuments men, nämä monumenttimiehet toimivat, tai, tai juuri sodan jälkeen tehdyn sääntelyn jälkeen myöskään. Edelleenkin on paljon sellaisia tapauksia, paljon teoksia, joita ei ole palautettu ja jotka voitaisiin palauttaa. Yhdysvaltalainen lakiluonnos mainitsee 650 tapausta. No tämä on pelkkä arvio, mutta ei sitä tuulesta ole temmattu. Kyllä tässä puhutaan suuresta määrästä teoksia. mitä itse sitten suosittelisin Euroopan unionia varten, se koskisi sääntöjä koskien näitä vanhentumisasioita ja rajoituksia. Jos haluamme olla täsmällisiä näissä juridisissa konteksteissa, meidän on ehdotettava selkeitä sääntöjä. Minun mielestäni Minun mielestäni nyt se tärkein joka ryöstön uhreilla on nykyisyydessä ja menneisyydessä, koskee juuri, juuri näitä vanhentumissääntöjä. Minä siis ehdottaisin, että haettaisiin sääntö tähän asiaan. Ja sitten institutionaalisista kysymyksistä, kuten jo totesin, ehkä olisi syytä perustaa jonkinlainen organismi, mutta ei välttämättä mitään tuomioistuinta. Ja nyt pääsenkin seuraavaan kysymykseen, joka tuli puheenjohtajaltamme. Puhuitte juuri näistä vanhentumiskysymyksistä. Minulla on sellainen vaikutelma todellakin, että tämä on tärkeä asia. Ja ehdotan, että pohtisimme jo nyt. Todella ehdotan teitä pohtimaan tätä täsmällistä asiaa. Toinen asia koskee ostajan hyvän tahdon määrittelyä. Loppujen lopuksi on kysymys siitä, pitäisikö meidän täsmentää tätä due diligence-käsitettä. Minun mielestäni näin on. Tästäkin on jo työtä tehty, mutta kyllä me saisimme tätä aihetta vielä perusteellisemminkin käsitellä. Eli siis tämä vanhentumiskysymys ja sitten tämä due diligence-käsittely eh, taidemarkkinoilla ja esineiden markkinoilla. Gurlit-asia on tietenkin sellainen, josta on riittänyt puhetta paitsi Saksassa, niin myös Sveitsissä. Bernin museo Sveitsissä on nyt tämän kokoelman periä. Sellaisena kun se on löytynyt tuolta tämän Hitlerin kauppiaan ullakon arkuista. Tätä asiaa olen käsitellyt kertomuksessa, niin kun käsittelin alkuperää ja Gurlit juttu osoittaakin sen, kuinka alkuperän tutkimus nyt on merkittävä. On pyritty saamaan selville, oliko tässä yli 1400 teoksen kokoelmassa minkäla- minkälaisia teoksia siellä oli. Ja näin meidän on tehtävä vielä paljon tutkimusta tämän osalta, mistä nämä kaikki ovat siis peräisin. Ja jos meillä olisi selkeät säännöt, niin se helpottaisi kyllä tutkijoiden työtä, kun on kyseessä näin merkittävä kokoelma. Haluaisin vielä vahvistaa oman ehdotukseni ja todella olen sitä mieltä, että tuosta esitykseni viimeisestä seikasta, jossa ehdotin eh, kansainvälistä foorumia tai tällaista tahoa, tällaista neuvoantavaa tahoa. Olin sinne laittanut tuon kysymysmerkin, mutta kysymysmerkki voitaisiin ottaa sieltä pois. Kyllä se olisi syytä perustaa. Sitten tämä viimeinen kysymyksenne, joka koski taideesineiden ja kulttuuriesineiden määrittelyä. Olette aivan oikeassa, olen aivan yhtä mieltä kanssanne tästä. Taideesineistä lähdettiin, koska se on mielessämme, mutta tietenkin on otettava huomioon asia paljon laajemmassa kontekstissa. Unescon yleissopimuksissa ja Euroopan unionin palautusdirektiivissäkin ja asetuksessa tämä määrittely on mukana. Ja näissä kaikissa teksteissä puhutaan kulttuuriesineistä ja kansallisesta aarteesta. Meidän on pidettävä näkökulma laajana eikä pidä rajoittua puhumaan ainoastaan taideesineistä, vaan toki on otettava huomioon kaiken kaikkiaan kaikki kulttuuriesineet. Olen aivan yhtä mieltä tästä huomiosta. Kiitoksia. Kiitoksia vielä. Kavaran pieni jälkikysymys vielä. Olkaa hyvä. Niin, anteeksi vain monet kollegat vielä varmaan jäävät vielä kaipaamaan lisätietoja, kun olette täällä asiantuntijana kulttuuriteosten palauttamisessa tärkeä asia on tämä vanhentuminen. Mikä teistä olisi sopiva määräaika, kun otetaan huomioon mm, ne tilanteet, joissa taideesineet on ryöstetty sotien aikana? Mitkä olisivat hyväksyttäviä vanhentumisaikoja? Jos esimerkiksi ajatellaan tekijänoikeuksia, 70 vuotta on vaativissa maissa tämä aika. Salaiset, se, salaiset arkistot ovat 50 minuuttia suljettuina. Olisiko 100 vuotta sopiva, sopiva aika näissä kysymyksissä, eli tästä alkaen tuosta varastamistilanteesta siihen asti, että palautusvaatimus on esitetty. Olisiko tällainen 100 vuotta järkevä raja Euroopan unionissa ja muuallakin? Niin, oli sitä mieltä, että sata vuotta olisi aivan hyvä ehdotus. Eli jos aloitetaan tuosta ryöstöhetkestä, siitä sata vuotta eteenpäin, tästä voisin olla yhtä mieltä, mutta ei pidä unohtaa sitä, että samalla kun pohditaan vanhentumiskysymyksiä, on mietittävä sitä, mistä kello lähtee käyntiin. Amerikkalaisessahan ehdotuksessa määräaika lähtee kulkemaan vasta silloin, kun uhri tai hänen jälkeläisensä saa tiedon siitä, missä esine on ja kuka sen omistaa. Eli näin ollen aika voisi olla paljon enemmän kuin sata vuotta. Ehkä meillä pitäisi olla pitkä aika ja hyvin täsmälliset säännöt koskien sitä, mistä määräaika lähtee juoksemaan. Tämä on ainakin minun vaikutelmani, mutta olen tietenkin käytössänne e, ja koitan mahdollisimman mukaan teidän tiedonjanoanne tyydyttää. Kiitokset. Kiitokset. Näin voimme päättää tämäkin keskustelukohdan. Kiitokset teille vielä kärsivällisyydestä, mutta myöskin siitä, että esittelitte meille asian. Hyvin oikeastaan monimutkaisen asian minun mielestäni ainakin voi yrittää jollain tavalla saada tähän valoa. Ja myöskin sitä, että vuosikymmenienkin jälkeen voidaan asiat panna vielä järjestykseen. Kiitokset tästä. Sitten seuraavaksi, seuraava estyslistan kohta numero kuusi. Kyseessä on 2007-36 direktiivin muuttaminen osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013-4 EU muuttaminen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevien selvityksen tiettyjen osien osalta. Tässä on esittelijänä herra Koferaati, ja kun aika on jo niin näin pitkälle edennyt, ja kun samalla myöskin teidän haluamme vähentää teidän työtänne, mutta toisaalta myöskin haluamme, että jollain tietyssä aikarajassa voitte ehkä esitellä tämän ehdotuksen. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja voin vakuuttaa, että vedän tämän nopeasti yhteen. Ensinnäkin tämä keskustelu tässä vaiheessa sallii sen, että on siinä vaiheessa. Ne jotka ovat kuulleet tämän 2014 komission ehdotuksen on tästä, ja josta äänestimme 2007, eh, heinäkuussa 2014, niin tähän on tullut vain sitten teknisiä muutoksia trilogissa. Tämä tapahtui, ensimmäinen trilogi oli Luxemburgin puheenjohtajakalle, sitten alkomaiden puheenjohtajakalle. Näin aluksi voin todeta, että tämä sinänsä osio tästä ajatuksesta muutettiin teknisesti ja sitten poliittisten päätösten mukaisesti, sen parlamentin hyväksymän tekstin mukaisesti. Joten määrittelimme tässä, mitä puhuttiin siihen, kuinka voidaan tunnistaa osakkeenomistajat, kuinka voidaan ottaa hänen äänestyksensä huomioon ja kuinka voidaan avoimuutta lisätä. Ja olemme myöskin ottaneet huomioon ne säännökset, jotka koskevat valtakirjaneuvonantajia, proxy advisoreita – ja kiitän myöskin Alankomaita puheenjohtajavaltioina, jotka ovat antaneet meille huomattavaa apua siinä, kun olemme tätä asiaa pyrkineet edestämään. Mutta tähän syntyi yksi yllättävä ongelma tämän jälkeen, eli missä sitten tapahtuisi nämä country by country säännöt, mistä minne ne määriteltäisiin. Se, joka laitettiin tämän valiokunnan osalta osakkeenomistajatekstiin mukaan. Tämä country by country lähestymistapa ei ollut alkuperäisessä komission ehdotuksessa, se otettiin sitten mukaan, kun se hyväksyttiin täysistunnossa. Eli keskustelu, joka käydään neuvoston ja komission kanssa, sitä asiaa ei ole vielä ratkaistu, koska täällä valiokunnassa enemmistö oli sitä mieltä, että olisi tärkeää pitää myöskin tämä määritelmä mukana direktiivissä, kun katsotaan juuri osakkeenomistajan vaikuttamista. Se tavallaan antaisi avoimuutta verotusasioissa ja tavallaan auttaisi myöskin mahdollisuuksia investoida yrityksiin. Olemme etsimässä tästä tällä hetkellä kompromissia niin Joo, olemme katsoneet asiaa teknisesti ja poliittisesti yhdessä direktiivin osalta. Ja tällä hetkellä olemme keskeyttäneet neuvottelut tästä country by country asiasta ja mietimme siitä, että kuinka ja missä aika rajassa sitten jatketaan keskustelua. Tiedätte, että myöskin komissiolta on oma erityisertuksensa tähän kohtaan juuri tähän country by country erotukseen. Joten tällä tavoin me nyt sitten jatkamme muista avoimista keskust- asioista keskustelua ja olemme optimistisia myöskin sen suhteen, että päästä piakkoin päätökseen. Eli esimerkiksi näistä yhteisösijoittajista päästäisiin yhteisymmärryksen ja sitten avoimuudesta ja sitten lähipiiriliiketoiminnan avoimuudesta myöskin – pitäisi päästä yhteisymmärrykseen. Ja sitten delegoidusta säädöksistä, kun tarvitaan sitten säädöstön täytäntöönpanossa. Lähikuukausina pyrimme vetämään asiat yhteen osakkeenomistajien osalta. Ja sitten samalla katsotaan, kuinka pitkällä ollaan päästy sitten keskustelussa country by country säännöstössä. Ja tämän jälkeen sitten päätämme, mikä olisi paras tapa edetä. Eli tärkeää, että me luovu asiasta, vaan jatkamme eteenpäin. Eli otamme mukaan tähän yritysten määritelmät ja heidän viestintänsä. Ja, mutta en usko, että tässä tarvitaan tämän, tämän asian unohtamista. Se on tärkeää, että se määritellään jossain toisessa vaiheessa, jossain toisessa paikassa. Eli jatkamme tavallaan kahdella rintamalla samanaikaisesti, pääsemme asiassa eteenpäin. Toivottavasti sitten piakkoin onnistumme tässä. Joten kiitokset myöskin komission tuesta ja kiitokset myöskin Alankomaiden tuesta. Näiden avulla voimme jatkaa eteenpäin. Ja sitten seuraavalla puheenjohtajakaudella pyrimme jatkamaan niistä asioista, jotka mainitsinkin juuri täällä äsken. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten kysymyksiä, lisäyksiä, puheenvuoropyyntöjä tähän minulla ei ole, joten kiitokset edustaja Koferaati, että puhuitte myös näin lyhyesti. Sitten seuraavaksi me esimerkiksi käsittämään kohtaa kahdeksan esityslistalla. Seitsemän siirretään lyhyeksi aikaan syrjään ja mennään kohtaan kahdeksan. Siinä on kyseessä Jean-Marie Kavanan esittelyaiheesta tekijänoikeuksien uudistusta koskeva työasiakirja työryhmästä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minäkin puolestani puhun mahdollisimman lyhyesti, niin että voisimme päästä tärkeimpiin asioihin. Muistutan niille, jotka eivät ole tässä täysin kärryillä, että tavoitteena on se, että saisitte täsmällisen käsityksen tilanteesta niille, jotka eivät ole mukana tässä työryhmässä, jossa käsittelemme tekijänoikeuksien uudistuksia, niin että saisitte käsityksen siitä, mitä on mukana tässä asiakirjassa, joka me, meillä on valmisteltu. Se on tekninen asiakirja, eikä siinä oteta mitenkään kantaa mihinkään, vaan siinä annetaan teidän käytettävikseen, käytettävikseen se, mitä eri tahot ovat tässä syksyllä 2014 perustetussa ryhmässä todettu, jonka tarkoituksena oli käydä vuoropuhelua. Niitä mukana on mahdollisimman monia osapuolia, tältä alalta ja näin työryhmän jäsenet voisivat perusteellisesti tutustua niihin haasteisiin, joita tekijän ja teollisuusoikeuksien, teollisuusoikeuksien alalla on digitaalikysymyksessä. Ottaen huomioon tekijänoikeuksien uudistukset ensimmäistä 15 kuukautta käsiteltiin ainoastaan tätä asiaa. Työryhmä on siis istunut joulukuusta 2014 asti. 69 asiantuntijaa on ollut, kuulla, on ollut kuul, kuultavana 15 kokouksessa kerran kuukaudessa, paitsi ei kesällä. No mitä sitten tässä kertomuksessa on mukana? Siinä on asioita, jotka tässä kohta luettelen. Ensinnäkin luku kaksi. Se koskee tekijöiden ja taiteellisten luojien palkkausta ja kompensaatioita, minkälainen järjestelmä takaa heille siis tulot tilanteessa, joka on paljon avoimempi nyt kuin vuosikymmeni sitten. Luku kolme käsittelee alueellisuutta, alueellisia lupia ja maarajoituksia. Luku neljä koskee tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa digitaalisessa ympäristössä. Luku 5 koskee poikkeuksia ja rajoituksia. Sitten luku 6, internetpalvelujen tarjoajien vastuu. Luku 7, Euroopan unionin tekijänoikeuslainsäädännön oikeusperusta. Sitten äh, luku kahdeksan kaikki muut asiat, jotka eivät ole mitenkään vähemmän tärkeitä, mutta ne eivät ole aivan yhtä laajia, siksi olemme ottaneet ne yhteen lukuun kaikki mukaan. Hyvin lyhyesti voisin sanoa pari asiaa. Ensinnäkin kiitän sihteeristöä kuulemistilaisuuksien järjestämisestä. On todettava, että sihteeristö on toiminut hyvin puolueettomasti äh, antanut äh, teknisiä näkemyksiä ja näin olemme saaneet hyvin laajan näkymän. Haluaisin myös kiittää jäseniä, jotka ovat säännönmukaisesti olleet läsnä kerran kuussa tässä työryhmässä. Haluaisin myös kiittää Euroopan parlamentin jurivaliokunnan jäseniä ja parlamentin asiantuntijoita, jotka ovat tulleet antamaan meille neuvoja. Tämä asiakirja on tietenkin nyt teidän käytettävissänne. Ja olen täällä käytettävissänne itsekin, jos haluatte vielä täsmennyksiä. Haluaisin kuitenkin, kuitenkin hyvin lyhyesti ja yksinkertaisesti puhua, koska kaikki on kirjallisena. Tässä voitte sieltä löytää tietoa. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muuta? Onko puheenvuoropyyntöä? Köster, olkaa hyvä. Kiitokset eh, Kavada tästä kertomuksesta. Eh, nautin kovasti yhteistyöstä tässä piirissä. Se oli hyvin, hyvin rakentavaa. Kiitän myös niitä, jotka ovat nyt tämän kertomuksen valmistelleet. Se on hyvä asiakirja, jossa eh, tärkeät tiedot ovat saatavilla jatkokeskustelua varten. Mm, tärkeä asiakirjassa mielestäni on myös se, että että on nyt ilmennyt, että markkinat yksin eivät eh, näitä kulttuurialoja, jotka kuitenkin ovat kaiken pohjalla, niin eh, pysty huolehtimaan siitä, että teollistekeoikeudet ja kunnollinen, kunnolliset maksut eh, toteutuisivat. Todella siis tekijänoikeudet sosiaaliset kysymykset on aina otettava huomioon niin, että mm, kulttuurityön tekijät muiden arvoketjun osien kanssa yhdessä voivat näitä neuvotteluja käydä, sillä hehän usein ovat äh, tässä valtaasteikossa aikaa heiko, heikossa osassa tässä koko kuviossa. Ja näin ollen kun puhutaan tällaisesta sivukanneoikeudesta, niin se on kyllä tärkeää. Eli paitsi, että voi ajaa omia individuaalisia oikeuksia, niin myöskin näiden järjestöjen kautta. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa edustaja Reeda. Olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitoksia edustaja Kavala tästä yhteenvedosta ja sihteeristölle myöskin siitä, että olet pitänyt yhtä tämän raportin. Minusta tuntuu siltä vain hyvä yhteenveto kaikista sidosryhmäkeskusteluista, joita olemme käyneet. Ja tässä tulee myöskin tärkeitä asioita esille. Haluaisin vielä painottaa sitä, että täällä raportissa todetaan sitä, että tietyllä alueella tarvitaan vielä lisätutkimusta – eikä tätä, kuinka voidaan tehdä myöskin sitä, että tästä freelancerit ottaa tähän mukaan ja että niille tietysti korvausjärjestelmiä mukaan. Toivottavasti tämä ottaa huomioon, jotta voitaisiin vaikka viime, viimeisessä kokouksessa katsoa tätä. Ja vähän yleisempi kommentti tähän vielä. Aika usein on niin, että on aika vaikeaa ottaa mukaan akateemisia asiantuntijoita mukaan näkökoksi, koska ihan logistista syistä heillä on vaikeuksia päästä normaalityöstään pois tai matkustusvaikeuksia. Ehkä tulevassa työssä voisimme enää myös käyttää kirjallisia asiantuntijalausuntoja hyväksemme komiteassa, eikä tarvitse välttämättä kutsua heitä paikan päälle. Sillä riippumaton akateeminen asiantuntemus on tärkeää varsinkin kun katsomme eri teollisten tekijäsoikeuksien kenttiä, joita on vielä tässä vielä katettu työryhmän työssä. Kiitoksia sitten esittelijä Kavara, olkaa hyvä. on No minä olisin oikein, tai että teistä tulee hyvin tyytyväisiä, koska puhun nyt hyvin lyhyesti. Se mitä kollegat sanoivat, sanoivat itsestään selvää. Panen ne tietenkin kaikki merkille ja aloitan edustaja Redasta. Haluaisin kiittää näistä kiitoksista. Ne suuntautuvat kaikille ne, niille, jotka ovat tehneet tällä työtä, ei ainoastaan parlamentin jäsenille. Paneen merkille tarkkaan juuri sen kaiken, mitä sanoitte. Te ja edustaja Köster, haluaisin onnitella teidän tekemäänne työtä tässä valiokunnassa. Olette todella erittäin perehtyneitä pysyviä jäseniä täällä Euroopan unionin erityispiirre verrattuna muihin maahan, maan osiin digitaalisuuden myötä ja, ja sisältöjen osalta koskee varmastikin sitä, että tällä maansa osalla on päästy parhaiseen tasapainoon siinä mielessä, että palvelujen tarjoaja ja ilman mitään sisältöä joutuvat perikatoon, joten meidän on kannattaa löytää tasapaino näiden kahden järjestelmän välillä. Tässä työ, tekijänoikeustyöryhmässä minun on tehnyt suuren vaikutuksen se, että olemme havainneet, kuinka digitaaliteollisuuden tarpeet ja luovan teollisuuden intressit eivät ole toisiansa vastaisia, vaan ne ovat toisia ruokkivia elementtejä ja ne tarvitsevat toinen toisen. Kiitoksia kaikille teidän tekemästä työstä. Vielen Dank. Kiitoksia. Sitten esityslistan kohta 10. Sisävesiliikenteen alan ammattipätevyyden tunnustaminen. Pyytäisin edustaja Perserodia esittelemään Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Esittelen teille nyt sisävesiliikennettä koskevan lausuntoluonnoksen. Ja nyt kun oli, meillä oli täällä juuri Ranskassa hiljattain tulvia ja rankkasateita, täällä on puhuttu monista promoyrittäjistä ja Pariisin Bato Mus-yrityksestä, jotka kuljettavat 8 miljoonaa 8 miljoonaa turistia vuodessa. He menettivät 20 000 turistia päivässä seinen tulvimisen takia. Todella tulot olivat pahoja. Eri puolilla Ranskaa haluaisin ilmaista tukeni kaikille uhreille. Tästä lausunnosta kyseessä on liikennevalikunnan annettu lausunto koskien, komis, no, komi, koskien eh, direktiiviä, jonka aiheena on sisävesi, liikenne ja ammattipätevyydet liikenteen alalla. Vaikuttaa siltä, että direktiivi ehdotus ei herätä mitään suurempaa vasta lausetta. Tavoitteena on kumota kaksi aika, aiempaa direktiiviä vuodelta 1991 ja 1996. Nämä aikaisemmat direktiivit koskivat vain päällikköjen pätevyyttä eikä mukana ollut Reinin virta. Tässä aloitteessa ehdotetaan koko miehistön pätevyyksien tunnustamista myös Reinillä. Ehdotus kattaa niin tavara- kuin matkustajaliikenteenkin sisävesillä. Yksityisesti tapahtuva liikenne ja huvialukset eivät kuulu ehdotuksen soventamisalaan. Ehdotus koskee EUn sisävesiväylien verkkoa kokonaisuudessaan, mutta poikkeuksia on mahdollista soveltaa sisävesiväyliin, joilla ei harjoiteta rajat ylittävää liikennettä. Useista syistä johtuen on tärkeää suosia sisävesiliikennettä tavaroiden ja matkustajien kuljetukseen. Se vastaa täysin kestävän kehityksen kolmea pilaria taloudellisessa mielessä. E, Sisävesiväylät ovat kilpailukykyisiä ympäristö mielessä. Energian käyttö on maltillista eikä kasvihuonekaasupäästöjä juurikaan tulee. Se myös on ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta hyvän... Neljä kertaa vähemmän tulee kasvihuone pää, pääsyjä. Eli litra säästyy 100 kilometriä kohti. Sosiaalisesta ulottuvuudesta voidaan todeta, että kyseessä on turvallinen liikennemuoto. Voisitko puhua hieman hitaammin? Tämä on se tulkeen avuliasta. Il faut aller vite, j'ai cru comprendre. Niin, anteeksi vain. Kyseessä on tuo liikennemuoto, joka aiheuttaa vähän, vähän onnettomuuksia ja johon liittyy vahvaa kehityspotentiaalia liikennevirtojen alalla, joten se tarjoaa mahdollisuuksia työpaikkojen merkittävän lisäämiseen varsinkin satamissa. Kyseessä on myös työvoimavaltainen ala. Ranskassa on 3600 työpaikkaa tällä sisävesialalla. Sillä on myös tulevaisuutta kansallisen sisävesiliikenneharjoittajien järjestön mukaan Seinellä voitaisiin viisinkertaistaa liikennettä ja joella kuusi- tai kahdeksankertaistaa liikennettä. Tähän pyritään direktiivissä, jossa halutaan tunnustaa pätevyydet ja tunnustaa paikalliset erityisyydet. Pätevyyksien osalta tarvitaan vastavuorosta tunnustamista. Tällä alalla se on täysin On Muistettava kuitenkin se, että sisävesiväyläverkostot ovat toki rajat ylittäviä luonteeltaan, mutta niiden on voitava säilyttää kansalliset ominaisia erityispiirteensä. Tästä syystä olen sitä mieltä, että olisi jätettävä jäsenvaltioille mahdollisuus säätää tiettyjä poikkeuksia. Tämä pätee esimerkiksi risteilyihin tai jokimatkailuun. Usein näitä harjoittavat pienet perheyritykset. Olen tehnyt tarkistuksia ja olen pyytänyt, että tiettyjä määritelmiä täsmennettäisiin ottaen mallia direktiivistä, josta tällä hetkellä neuvotellaan. Se koskee teknisiä vaatimuksia, sisävesiliikenteessä olevilta laivoilta. Tämä direktiivi todella nyt koskee ammattipätevyyksen tunnustamista kaikissa jäsenvaltioissa. Siinä on mukana mm, siirtymäajat, jotta emme aiheuttaisi haittaa työvoim- työmarkkinoille ja saataisiin aikaan työvoimapulaa tietysti jäsenvaltioissa. Voi olla järkevää pidentää direktiivin soveltamista koskevaa siirtymäaikaa niin, että kaikki unionin jäsenvaltiot pystyisivät asteittain noudattaa direktiiviä ja sen liitteessä asetettuja vaatimuksia. Tässä syystä minulla on tarkistus 10, jossa esitetään, että viisi vuotta olisi kolme vuoden sijaan tämä määräaika. Komissio ehditti kolmea vuotta. Tarkistus 11 ehdotamme, että direktiivi koskisi ainoastaan niitä jäsenvaltioita, joissa on sisävesiväyliä artiklan kolme mukaisesti. Tässä hyvät kollegat, mielelläni keskustelisin teidän kanssanne näistä asioista ja tarkistuksista. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Onko jäsenillä vielä puheenvuoropyyntöjä tähän liittyen? ei näy. Puheenvuoropyyntöjä en näe olevan. the commission wishes to take the floor. Komissio haluaa puheenvuoron. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Nimeni on Teodor Kittis ja minä olen näissä asioissa yksikön päällikkö komissiossa. Haluan lämpimästi kiittää esittelijää erinomaisesta alustuksesta. Aihe on hyvin monimutkainen, mutta viidessä kappaleessa onnistuitte kertomaan meille hyvin selkeästi, mistä tässä on kyse ja mihin direktiiviä tarvitaan. Kiitoksia siis teille. Ehkä voisin vielä ihan lyhyesti vetää yhteen sen, mitä ongelmia merenkulussa on. Ensinnäkin nämä tässä on sukupolvikysymys. Nuoret eivät ole kiinnostuneita merenkulkualasta ja tässä on nyt ikään kuin käänteinen väestöpyramidi jo työntekijöillä. Nuoret eivät näe tulevaisuuden uramahdollisuuksia merenkulun alalla. Ja lisäksi on sitten vielä rakenteellinen epätasapaino merenkulkualan merimiesten kysynnän ja tarjonnan välillä 70 prosenttia prosenttia liikenteestä tapahtui tietyillä reiteillä, mutta sitten työvoimatarjonta on muualla Euroopassa. Ja siksi pääehdotuksella halutaan aivan ainutlaatuinen alue, jossa kaikki, jotka merenkulku ammattiin pätevöityvät, voivat harjoittaa ammattiaan joko venemiehenä tai sitten aina siitä ylöspäin uramahdollisuudet. Ja näin he voivat siis harjoittaa tätä ammattiaan kaikkialla Euroopassa ja tämä on nyt ehdotuksen päähyöty mielestämme. Haluaisinkin kiittää esittelijää tarkistuksista, jotka ovat hyvin tavoitteellisia, pyrkivät helpottamaan työvoiman liikkuvuutta. Yhden huolenaiheen kuitenkin tässä nostaisin esiin. Nimittäin meillähän on tekninen direktiivi, joka tässä otettiin äh, esimerkiksi ja tässä tehtiin ero merenkulkualueiden välillä, niin näissä eh, merenkulkuolosuhteet eh, ovat hyvin erilaiset, siis yksi-kaksi-kolme ja neljä, Ne ovat hyvin erilaisia fyysisesti keskenään olosuhteiltaan ja alukset on rakennettava toisin, koska aluksen kohdistuva paine on erilaista. Esimerkiksi nelosalueella eh, purjehtivan aluksen rungon teräksen on oltava huomattavasti paksumpaa kuin kanava-aluksen. Mutta sama ei koske ihmisiä, henkilöitä. Kaikilla ammattilaisilla on oltava sama pätevyys, missä tahansa sitten purjehtivatkaan. Ja siksi meillä tulisi olla yksi yhtäläinen järjestelmä, joka ei ole näistä eri alueista mitenkään riippuvainen. Jos meillä olisi tällainen ala, aluekohtainen jaottelu, ajattelu, niin sitten joku, joka on esimerkiksi Alankomaissa hankkinut ammattipätevyytensä, ei voisi purjehtia vaikkapa Itävallassa tai Sveitsissä, koska niiden olosuhteet ovat toisenlaiset. Mutta kun me haluamme nyt luoda yhteismarkkinat merimiehille niin, että he voivat harjoittaa ammattia kaikkialla Euroopassa. Ja tästä syystä totesimme, että teräs ja teräksen paksuus on yksi asia, mutta ihmisten pätevyyden on oltava sama kaikkialla Euroopassa. Ja ne, jotka harjoittavat mm, ammattiaan vain hyvin rajoitetulla alueella, vaikkapa joku, joka on syntynyt, kasvanut ja työskentelee nimitin kanavalla, missä heillä ei ole minkäännäköistä halua toimia missään muualla Euroopassa, niin kansalliset poikkeukset ovat mahdollisia. Mutta kaikki, kaikkien muiden suhteen on äärimmäisen tärkeää voida harjoittaa ammattia kaikkialla Euroopassa. Ja tästä syystä ne tarkistuksenne, jotka pyrkivät jälleen sirpaloittamaan tätä järjestelmää ja näin kääntyvät ikään kuin työvoiman liikkuvuutta vastaan, niin nämä tarkistukset ovat meille hieman ongelmallisia. Ja halusinkin siksi teille vielä selittää, että me pyrimme tässä nyt todella yhteen yhtenäiseen malliin tällaisen sirpaloituneen haja- hajautetun mallin sijaan, joka tänä päivänä on olemassa. Ja sitten kun puhutaan ottamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä, niin tässä on mahdollisuus tiettyihin siirtymäkausiin. Mutta katsokaa, mitä pidemmät siirtymäkaudet ovat, niin sitä enemmän viivästyy uuden järjestelmän tarjoamat, viivästävät uuden järjestelmän tarjoamat mahdollisuudet myös näille työntekijöille. Ja kun sitten puhutaan delegoiduista säädöksistä, ymmärrän, että tämä on pikemminkin institutionaalinen kysymys, enkä nyt siihen puutu tässä puheenvuorossani. Joten yhteenvetona toteaisin vielä, että kiitos esittelijälle, joka on toden totta esitellyt tämän aiheen hyvin sen eri ulottuvuudet ymmärtäen. Ja pyytäisin, että pyrkisitte todella tällaiseen yhdenmukaiseen järjestelmään niin pitkälti kuin mahdollista. Kiitoksia sitä, että komissio sai tilaisuuden esittää huomioita liittyen tähän hyvin, hyvin mielenkiintoiseen esitykseen. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Edustaja Percheron, haluatteko kommentoida tätä äskeistä? Haluatteko kantaa vielä lausuntoa tähän? J'avais tout à fait compris. Euh, Ymmärsin hyvin nämä alueet. Se on vähän niin kuin junan kuljettaja ei voisi tulla Belgian raiteille, koska hänen pätevyytensä olisi samaa Ranskan raiteella. Kyllä minä tämän aivan ymmärsin. Ajattelin vain, että pieniä laivoja, joita lainataan ja vuokrataan turisteille. Vähän tässä tavoitteessa sanoin, mitä sanoin. Nämä kansalliset poikkeukset siis. Se on oltava ihmisillä tarkkaan mielessä. Pidän kyllä kiinni tästä viidestä vuodesta, koska tiedän, että ranskalaiset tarvitsevat tämän verran. Kiitoksia. Näin tämän kohdan keskustelu on päättynyt. Ja mennään takaisin kohtaan seitsemän. Unionin lainsäädännön soveltamisen valvonta, vuosikertomus. Ja esittelijä Hautala saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olemme saaneet 63 tarkistusta. Haluan kiittää kaikkia tarkistuksen, tarkistuksia esittäneitä. Nyt meillä on tilaisuus keskustella joistain tarkistuksista ja haluaisinkin todeta, että kaiken kaikkiaan mm, erityinen erityispainotus tässä mietintöluonnoksessa on oikein hyvin vastaanotettu tänä vuonna, eli erityisesti unionin lainsäädännön soveltaminen äh, äh, hakijamaissa tai kumppanimaissa on ollut tässä nyt keskiössä. Useimmat meistä haluamme korostaa äh, sitä, että tarvitaan komissiolta lisää tietoja niin kutsutuista pilottihankkeista. Joskushan ne ovat, tulevat esiin tai jopa korvaavat rikkomusmenettelyn, tulevat siis esiin sitä ennen tai korvaavat sen. Aina emme ihan tiedä, miksi komissio joskus keskeyttää menettelyn ja joskus jatkaa sitä. Jotkut tarkistukset aivan selvästi, liittyvät pikemminkin subsidiariteettimietinnön toimialaan sellainenkin kuuluu valiokunnallemme ja siksi pyytäisin, että näitä tarkistuksia ei tässä kysymyksessä nostettaisi esiin. Sitten tiedän, että ECR-ryhmä on tehnyt joitain tarkistuksia, joka liittyy avoimeen tehokkaaseen EU-hallintoon. Eh, e He ovat itse asiassa eh, jo vetäneet ne pois, koska eh, ne eivät olleet heidän linjoillaan. Mukava nähdä edustaja Zvivka paikallaan. Mielestäni äh, hänen äh, tarkistuksensa, jotka liittyvät Goldbaitin kysymykseen, ovat oikein hyviä. Ei tämä mielestäni aina liity niinkään äh, tarpeettomaan hallinnolliseen taakkaan, mutta totta on se, että EU-lain soveltamisessa jäsenvaltioiden ja alueiden usein on hyvä selvittää, mikä tulee kriittisesti EUsta ja mikä taas on lisäystä. Ja sitten se tarkistuksenne, jossa puhuitte, niin 14 tarkistus. Muistutatte, että parlamentin kannattaa käyttää oikeuttaan täytäntöönpanokertomusten suhteen. Ja tämä on oikein hyvä muistutus, ja nythän ollaan jo tähän suuntaan menossakin. Lisäksi odotamme lausuntoja jopa kahdeksalta eri valiokunnalta. Kolme niistä jo on saatukin. Ja mm, kyse on näistä parlamentin äh, painavista lakia säätävistä valiokunnista ja sitten myös äh, vetomusvaliokunta, joka kansalaisten edun nimissä tarkastelee EU-lainsäädännön soveltamista ja sen vaikutuksia jäsenvaltioissa. Erityisesti nostaisin esiin yhden tarkistuksen, joka tulee Ekon valiokunnan lausunnosta. Tämä tarkistus käsittelee sitä, että pyydetään äh, järjestelmällisempää asian käsittelyä kautta parlamentin. Ja mielestäni tämä kyllä vastaa niitä ajatuksia ja tuntemuksia, joita monetkin eri tahot ovat esiin nostaneet viime aikoina. Eli että meidän tulisi järjestelmällisemmin äh, ajaa EU-lainsäädännön soveltamista. Katson, että jurivaliokunnan tulisi asia luonnollisesti koordinoida, mutta toki tärkeää on, että lakia säätävät valiokunnat tai muut valiokunnat myös äh, seuraavat tätä työtä. Ja sitten Ekon valiokunnan viimeisessä kappaleessa todetaan, että Ekon valiokunta tukee sitä, että parlamentti ottaisi käyttöön järjestäytyneen rakenteellisen e, lainsäädännön soveltamisen valvontaa toiminnan ja niin edelleen, että parlamentin eri valiokunnat omalla vastuualueellaan seuraisivat lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tämä on mielestäni kiinnostava ehdotus. Valmistelijan kanssa tästä keskustelinkin. En kuitenkaan katso, että olisi järkevää, että perustettaisiin jonkinnäköisiä alivaliokuntia joihinkin muihin valiokuntiin. Tiedän, että lainsäädännön soveltamisen äh, valvojiksi. Tiedän, että myös valiokuntien puheenjohtajakokous on asiasta puhunut, mutta en pidä tätä ehdotusta kyllä mitenkään järkevänä. Juuri valiokunnan tulee koordinoida tätä työtä jatkossakin, toki yhteistyössä muiden valiokuntien kanssa. Tässä toivoakseni riittävä katsaus näihin tarkistuksiin. Varmasti saan aikaan kompromisseja, mutta vielä pyytäisin kerran teidän mm, ottavan huomioon sen, että nämä subsidiariteettitarkistukset eivät tähän mietintöön kuulu. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Edustaja Kaufman. Kiitokset puheenjohtaja. Vaan pari kysymystä tähän liittyen. Nyt tarkistuksissa on muutamia asioita, jotka minusta ajatuksena ovat aika järkeviä. Esimerkiksi 14 ja 15, jossa puhutaan siitä, että jäsenvaltiot voisivat paremmin ex ante valmistella asioita. Tai sitten se kysymys, joka minun mietinnössäni on jo aika pitkään ollut mukana – niin tämä niin sanottu ylisääntely, cold plating, on tärkeää, että tähänkin löydetään sitten parempi tällainen exposed-merkintä, että mitkä ovat kansallisia toimenpiteitä, jotka eivät ole suoraan sitten liitännäisiä unionin toimiin. On tietenkin myöskin tärkeää ymmärtää ne muutosehdotukset ja tarkistukset, jotka pahasti parlamentin roolia ja yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Tai sitten kun edustaja Hautala täällä totesi, että kuinka vaan antaa lausuntoja vaikka komission ö, vuosiraportteihin, assosiaatiomaihin tai, tai ehdokasmaihin liittyen. Yhtä asiaa olisin erityisesti tukea tässä yhteydessä tarkistukset liittyen lähetysperiaatteeseen. Tämä todellakin ihmetytti minua suuresti. Läheisyysperiaatteellakin on tärkeä aihe, ja tietenkin se tulee aika usein täällä meillä esille, mutta tässä tämän mietinnön sisältö on ihan toinen. Kyseessähän on lainsäädännön soveltamisesta, eikä läheisyysperiaatteen valvonnasta, joten tämä asia todellakin pitää jättää pois tästä meillä on sitten 2015 tämä läheisyysperiaate mietin tulossa, jotka katsoo kyllä tätä asiaa sitten omanaan. Joten odotan tässä esittelijän kompromissirjoituksia. Kiitän häntä myöskin hyvästä yhteistyöstä. Uh, thank you, Mr. Zwie. Kiitoksia, edustaja Svefka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. <clears throat> Chciałem także dołączyć do e, podziękowań dla pana. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin tukea tätä ja kiittää edustaja Hautalaa mietinnöstä ja myöskin hänen esityksestään eri tarkistuksiin. Näitä on aika paljon, mutta eihän tämän meidän pitää kuinkaan tässä meitä mitenkään pelästyttää. On me jo pahempiakin asioita edessämme. Kyllä me tästä selviämme. Ja varsinkin sen takia, kun esitteli totesi, että suuri osa näistä tarkistuksista eivät sovi tähän mietintöön. Minä haluaisin painottaa sitä, että pitää katsoa jäsenvaltioiden EU-lainsäädännön täytöönpanoa ja mitä tulee tähän ylisääntelyyn, eli co Tämä on tämä asia, joka käsitellään joka vuosi täällä, eikä tämä ole mikään yllätys sinänsä, että tällä mietinnöllä voi olla sitten oma vipuvaikutuksensa meidän työhömme täällä. No, kuitenkin juuri tässä asiassa meidän pitäisi tehdä kiinteämpää yhteistyötä komission kanssa. Tässä voimme tehdä sisäisiä arviointeja, mutta välineet ja tietenkin suora täyttöönpano jäsenvaltioissa, tämä on taas sitten enemmänkin komission hallussa. Mitä tapahtuu direktiivien kanssa, kun yksittäiset jäsenvaltiot tai jäsenvaltioiden ryppäät eivät muuta asioita ja pane asioita oikealla tavalla täytäntöön. Totta kai tämä usein vaikeuttaa asioita. Alun perin joku hyvä ehdotus saattaa osoittautua vaikeaksi ja kun se pyritään ottamaan lisää elementtejä mukaan. Tietenkään näinhän ei pitäisi tapahtua. Ja tätä asiaa pitäisi kyllä katsoa. Ja pitäisi ilmoittaa myöskin tästä asiasta, että täällä on tavallaan myöskin tällainen toisenlainenkin lähestymistapa jäsenvaltioissa tähän. Että tavallaan katsotaan, mitä asioita EU haluaa ja sitten mitä vielä oma valtio haluaa taas siihen päälle. Tietenkin nämä voidaan tällä tavoin tulkita. Ja tästä tulee erilaisia tulkintoja ja tämä saa, saa, voi aiheuttaa erilaisia vaikutuksia sitten. Joten kyllä mekin olemme valmiita etsimään hyvää kompromissia, että saamme hyvän mietinnön Rova Hautalan kanssa aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten voimme lopettaa tämän keskustelun. Meillä on vähän aikaongelmia aikataulun kanssa, joten pyytäisin, että 12.9 kohdat lykättäisiin. Ja 28 otettaisiin seuraavaksi. 28 komission jäsenten sidonnaisuusilmoitukset ensimmäinen käsittely ja esittelijänä Pascal Dura. Olkaa hyvä. beaucoup, monsieur le président. Je vais essayer. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän, että tämä merkittävä valiokunta voisi vähän kirja aikaa umpeen, koska on todettava, että tässä ensimmäisessä puheenvuorossa otan huomioon työ, jota on tehty jo aikaisemmin sekä sihteeristössä että AFKO-valiokunnassa ja ottaen huomioon päätöslauselmat, jotka on hyväksytty täysistunnossa, minulla on sellainen vaikutelma, että Euroopan parlamentissa meillä on kanta, josta voidaan olla aivan yhtä mieltä ja päästä konsensukseen. En nyt halua palata niihin vaikeuksiin, joita alkuvaiheessa oli, kun pohdimme, mikä olisi tämän valiokunnan rooli, kun tarkastellaan ja käsitellään näitä sidonnaisuusilmoituksia komission jäseniltä. Me keskustelimme siitä ja vedimme johtopäätökset, jonka mukaan AFKOa piti kuunnella. AFKO on nyt tehnyt työnsä ja kaiken kaikkiaan olemme nyt samoilla linjoilla. Nyt palaamme jälleen kehiin ja pyrimme yhdenmukaistamaan kantaamme valiokunnan sisällä kun puhutaan näistä perhettä koskevista sidonnaisuusilmoituksista, joiden mukaan komission jäsenen pitäisi olla käsittelemättä tiettyjä asioita. Ja kun komission jäsen nimitetään, mukana on vain henkilökohtaiset ilmoitukset. Kaikkein tärkeintä on mielestäni juuri se, että tämä toimija, joka komission jäsenelle annetaan, ei ole ehkä paras mahdollinen, jos ei kyseenalaisteta sitä asiaa, joka on komission jäsen. Hän voi olla erittäin loistava komission jäsen, Nythän todella kysymyksessä on se, että ennaltaehkäistään mahdolliset eturistiriidat tietyissä asioissa, mutta meidän tehtävänämme ei ole puuttua komission jäsenten pätevyyteen. Siitähän valiokunnat pitävät huolen. Ja haluaisin vielä korostaa sitä, että meillä ei ole myöskään sellaista roolia, josta minua on vähän syytetty alkuvaiheessa. Olen siitä pahoillani, koska varmaankin ilmaisin itseäni väärin. Me emme ole täällä mikään tuomioistuin, me emme ole tuomitsemassa henkilöitä, vaan meidän tehtävänämme on tarkastella tilanne ja katsoa, onko mahdollisesti olemassa ja tietyissä olosuhteissa. Tämä on siis työ, jota yhdessä teemme ja olen vakuuttunut siitä, että voimme tehdä sen aivan fiksulla tavalla ja olen tässä nyt pelkkänä korvana ja teidän käytettävissänne, mikäli teillä on jo tässä vaiheessa halua käyttää puheenvuoroja, mutta haluaisin nyt rauhoittaa kaikkia. Minun tahaltani ja minun mielenalani ei ole mitenkään sellainen, että pyritään tässä toimimaan syyttäjänä tai tuomioistuimena ketään kohti komissiosta tai komission ulkopuolella. Tätä haluan todella voimakkaasti painostaa. Uh, thank you. Kiitoksia, edustaja Kavada. Aivan lyhyesti haluaisin vain tukea sitä, mitä komissio, mitä kollegamme Duhan juuri sanoi, muistuttaen, että meillä oli kaksi estettä viimeisessä, viimeisellä vaalikaudella. Meiltä pyydetään jäsenvaltioiden tekemän nimitysehdotuksen siunaamista komission jäseneksi ja tästä haluaisin sanoa pari asiaa. Ensinnäkin, miten me voimme arvioida näiden ilmoitusten vilpittömyyttä. Meillä ei ole mitään tällaisia takeita. Meidän on luotettava siihen, mitä on kirjoitettu. Näin kahdessa tapauksessa kymmenen vuoden aikana on ollut epämiellyttäviä tilanteita. Kaksi eri komissaaria, kaksi eri toiminta. Ja edelleen haluaisin todella tukea sitä, mitä edustaja Duran sanoi me emme ole tuomioistuin, me, meillä ei ole, mikäli meillä ei ole mahdollista tarkastaa ilmoitusten vilpittömyyttä, niin on tärkeää tietenkin välttää kuitenkin kaikki eturistiriidat. Emmekä me mitenkään voi sellaisen sekautua. Vuonna 2014 hän oli kiusallinen tilanne, kun oltiin nimittämässä nimitettiin komission jäsen, jonka kaikki tietävät keitä ajattelen ja paljon kritiikkiä tuli tuosta maasta. Haluaisin nyt kiittää todella edustaja Johania. Uh, äh, Mrs. Regner. Edustaja Regner. Schön. Kiitos. Lyhyesti. Dyra ja Kavada mielestäni mm, kuvailivat äh, tilanteen erittäin hyvin ja tuo muotoilu kommentteinen olen siihen syventynyt ja mielestäni se tarjoaa työllemme oikein hyvät puitteet. Tietenkin, tietenkin ää, tilanne on se, että emme me nyt ole mikään ää, tutkintavaliokunta tai tuomioistuin, mutta meidän Katsantokanta me ei kuitenkaan ole muodollisesti yksinomaan sellainen, että tarkastelemme, onko siellä kirjoitusvirheitä. Ei toki, vaan kyllä me kuitenkin syväluotaavasti asiaa tarkastelemme. Ja, ja Duran tukeni teille. Teidän linjanne on kyllä ehdottoman oikea mielestäni. Thank you very much. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Hyvä. Näin. Me voimme päättää kohdan 28 käsittely. Ja mennään sitten kohtiin 13 ja 15. Komission telekoidon asetusten tarkastelu. Edustaja Kaupman, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, voin puhua aivan lyhyesti. Mehän mm, meillä ei ole minkään näköisiä, siis kollegoilla minkään näköistä ongelmaa. Kaikki on aivan kunnossa. Ja tässä tämä puheenjohtaja. Yes, I think that Mrs. Hyvä. Edustaja Kauponen pitää olla esimerkkinä täällä, kuinka kuka muu tahansa voi jatkossa puhua sitten. Nyt sitten loput ovat suljetuin ovin loput asiat, joten nyt ne, joilla ei ole oikeutta olla täällä huoneessa, pyydän tätä poistumaan huoneesta.